chers collègues je vous propose de reprendre nos travaux car il est déjà. quinze heures. hyvät kollegat ehdotan että jatkamme taas työntekoa kello on viisitoista viisi ja meillä on vielä paljon asioita käsittelemättä. Meillä on keskustelu kohdassa 24 keskustelu Rova Algimanta Pabedinskienen kanssa. Hän on sosiaali- ja työministeri ja hän edustaa Liettuan puheenjohtajavaltiota. Hyvä ministeri, saatte puheenvuoron ja näin käymme tämän ensimmäisen keskustelun edustajan kanssa. Tien, että joitain olette jo tavannut, kun he kävivät Liettuassa ja tuolla on yli kahdenvälisiä kontakteja. Ja haluaisin sanoa, että olenkin tyytyväinen, että meillä on tämä uusi muodollinen virallinen tapaaminen valiokunnan edessä. Voitte esitellä nyt meille Liettuan puheenjohtajakauden painopistealueet. Olkaa hyvä. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos parlamento nariai. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin edustajat, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta kertoa Liettuan painopistealueista, työllisyys- ja sosiaaliasioista puheenjohtajakaudella. Kun Euroopan parlamentilla on niin tärkeä rooli nykyään päätöksenteossa, koska se edustaa 500 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista, niin Liettuan puheenjohtaja kaudella me pyrimme rakentavasti ja tuottavasti tekemään sellaista yhteistyötä, josta on monille hyötyä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Liettua on EUn puheenjohtajavaltio. Tämä on valtava haaste maallemme ja myös hieno mahdollisuus kertoa Liettuasta Euroopalle. Seuraavan kuuden kuukauden aikana me emme keskittyä rakentaviin neuvotteluihin EU-toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja tarkoituksena on saada aikaiseksi mahdollisimman hyviä tuloksia tällä puheenjohtajakaudellamme. Haluaisin korostaa sitä, että Liettua haluaa varmistaa jatkuvan ja sujuvan lainsäädäntöprosessin. Haluamme toimia riippumattomana oikeudenmukaisena välittäjänä niin, että otamme mukaan kaikki asian osaiset, Pyrimme pääsemään tavoitteisiin Irlannin, Liettuan ja Kreikan 18-kuisen Troikka-ohjelman osalta. Haluamme edistyä kaikilla eri EUn toimialoilla – ja meiltä etusijalle kaikkein tärkeimmät seikat tällä hetkellä, eli pitää vahvistaa EUn velvollisuuksia kansalaisten suuntaan ja päästä nykyistä taloudellista ja rahoituksista ja yhteiskunnallisista haasteista eteenpäin. Tästä syystä kiinnitämme erityistä huomiota niihin toimiin, joiden tarkoituksena on parantaa luottamusta EUn talouteen, edistää talouskasvua ja työllisyyttä, parantaa eh, yhtenäismarkkinoiden toimivuutta, on valmistettava talousvakaus ja vahvistettava talous- ja rahaliittoa, joka on saatava mielestämme vahvaksi ainoastaan taloudellisessa mielessä, vaan myös sosiaaliselta kannalta. Sen on oltava vahva. Olemme tarkastelleet EUn taloista tilannetta ja päässeet finanssikriisistä ja siksi me aiomme keskittyä kolmeen päätavoitteeseen. Haluamme saada aikaiseksi uskottavan, kasvavan ja avoimen Euroopan. Liettua aikoo puheenjohtajakaudellaan korostaa yksilöä jatkuvasti kasvassa Euroopassa, lisätään työllisyysmahdollisuuksia, vahvennetaan työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalista ulottuvuutta ja pyrimme vahvistamaan ja samanaikaiseksi todellisen sukupuolten tasa-arvon ja tasaveroiset mahdollisuudet. Mitä tulee puheenjohtajakautemme prioriteetteihin, ensiksi mainitsisin paremmat työllisyysmahdollisuudet, erityisesti nuorten osalta. Haluaisimme ensiksi onnitella parlamenttia siitä, että on hyväksytty tämä päätös, jolla torjutaan nuorisotyöttömyyttä. Kun työkokemusta, työkokemusta ei ole ja koulutus on eri alalta, niin usein on vaikea löytää työpaikkoja, jos on nuori nyt talouskriisistä on tullut sosiaalinen kriisi ja sosiaalisesti yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevat nuoret joutuvat vielä vaikeampaan asemaan. On yhä enemmän sellaisia nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa tai työelämässä. Heitä nyt kahdeksan miljoonaa. Menee yhä pidempi aika koulutuksen lopettamisen ja työelämän aloittamisen välillä ja sitten se, että on lyhyitä työsuhteita. Kaikilla tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia työllistymismahdollisuuksiin ja palkkatasoon. Se, että on pitkään työmarkkinoiden tai koulutusjärjestelmän ulkopuolella, voi johtaa köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Kaikilla tällä voi olla myös muita kielteisiä seurauksia, kuten eristäytyminen ja se, että ryhtyy Eh, jopa rikollisiin toimiin tai jotain tarvittomia riskejä. Eh, mielenterveys ja fyysinen terveys voi vaarantua ja nuoret etääntyvät demokraattista prosessista ja yhteiskunnasta. Siksi me aiomme korostaa nuorten työllistämismahdollisuuksia. Meidän on oltava valmiita nuorisotakujärjestelmään vuodesta 2014 asti. Siihen on parlamentti kiinnitetty kovasti huomiota. Aiemmin järjestää keskusteluja ministereiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta voidaan eh, löytää tietoa parhaista käytänteistä ja toimia yhdessä. Ja jos ajatellaan nuorisotakuuta, niin kansalliset työ toimistot, työttömyystoimistot tulevat olemaan hyvin tärkeässä roolissa ja siksi on parannettava yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Toivottavasti puheenjohtajakaudella me päästään neuvostossa sopimukseen. siitä uudesta ehdotuksesta, jonka komissio äskettäin esitteli Luxemburgissa. Me valmistelemme julistuksen, joka koskee oppisopimusta ja me haluamme huomioida sosiaalimarkkinoiden komission ja puheenjohtajavaltion yhteistyön. Tekstiä kirjoitettiin Leipzigissä toinen päivä heinäkuuta. Liettua aikoo pyrkiä vahvistamaan nuorten sosiaalista sitoutumista, erityisesti niiden nuorten, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa. Arvioiden mukaan vuosittain menetetään 150 miljardia euroa siksi, että nuoret eivät ole mukana aktiivisessa työelämässä. Ja tästä syystä nuorisoneuvoston puitteissa aiomme ottaa esille nuorten syrjäytymisasian ja pyrimme saman hyväksytyksi neuvoston päätelmät, jossa analysoidaan ne ehdotukset, joita tehdään jäsenvaltioille, jotta voitaisiin näiden syrjäytyneiden nuorten asemaa parantaa. Muiden muassa aiomme viitata rakentaviin päätöslauselmiin, joita on tullut Euroopan parlamentilta liittyen tähän asiaan ja nuorisotyöttömyyteen. Haluaisin viitata vielä parempiin työllistymismahdollisuuksiin ja viitata samalla siis ehdotuksiksi parlamentin päätökseksi. Kyseessä on eurooppalainen foorumi, jolla halutaan pimeää työtä torjua. Tässä halutaan vaihtaa parhaita käytänteitä ja miettiä operatiivisia toimenpiteitä. Tämä on hyvin tärkeä työ ja aiomme pyrkiä EPSCO neuvostossa pääsemään joulukuussa yksimielisyyteen asiasta. Ja toinen tärkeä ala puheenjohtajakaudellamme on työntekijöiden parempi suojelu. Haluaisin aivan ensiksi osoittaa kunnioitustani edelliselle EPSCO-neuvostolle siitä, että on päästy yhteiseen lähestymistapaan globalisaation mukautumisrahaston käytön osalta 2014-2020. Puheenjohtajakaudellamme haluamme parlamentin kanssa päästä sopuun tämän rahaston käytöstä 2014 vuoden alusta alkaen. Huhtikuun lopulla komissio esitteli ehdotuksen, jonka tarkoituksena on parantaa työntekijöiden vapaata, vapaan liikkuvuuden perusoikeutta ja sitä, että sitä pannaan täytäntöön samalla tavalla kaikkialla EU antaa mahdollisuuden kansalaisille etsiä töitä toisesta jäsenvaltiosta ja se kieltää syrjinnän työntekijöihin kohdistuvan syrjinnän kansalaisuuden perusteella. Mutta kuitenkin käytännössä siirtotyöntekijät joutuvat suoran ja epäsuoran syrjinnän kohteeksi, joka pohjautuu nimenomaan heidän kansallisuuteensa. Puheenjohtajakaudellamme aiomme jatkaa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin työstämistä. Sen pitäisi varmistaa työntekijöiden parempi suojelu ja palveluiden tarjoaminen. Ja tällä tavoin sekin edesauttaa talouden elpymistä. Haluamme päästä sopimukseen neuvostossa ja aloittaa parlamentin kanssa käytävät neuvottelut. Me odottelimme teidän kantaanne tähän direktiivin luonnokseen. Mitä tulee sitten työntekijöiden turvallisuuteen, työturvallisuuteen ja terveyteen, näin me jatkaa Irlannin viitottama tietä liittyen tiettyjen työterveys- ja turvallisuusdirektiivien osalta ja myös kemikaalien merkintöjen paketoinnin harmonisoinnin osalta. Me toivomme, että kukin toimielin tässä toimii rakentavasti hyvä esimerkki yhteistyöstä vaikeissa teknisissä asioissa oli sopimus, joka koski työntekijöiden suojaamista elektromagneettisilta aalloilta. Meidän on nyt mietittävä sitä, miten samantapaista strategiaa voitaisiin tässäkin yhteydessä käyttää. Tämän lisäksi haluamme aloittaa keskustelut komission uudesta ehdotuksesta jossa suljettaisiin pois merenkulkijat tietyistä direktiiveistä. Ja toinen asia, mitä haluamme tehdä, on haluamme vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta. Äskettäin hyväksytty sosiaalisten investointien paketti tulee olemaan yksi aloistamme. Olemme seuranneet tarkkaan neuvotteluja tähän asiaan liittyen ja aiomme miettiä äskettäisen EPSCO-neuvoston päätelmiä, jossa esitellään tämä paketti ja jossa kannustetaan jäsenvaltioita ryhtymään toimiin asiaan liittyen. Puheenjohtajakaudella meidän on tarkoitus käydä keskustelua ministereiden kesken epävirallisessa ministerineuvostossa 11. ja 12. heinäkuuta, erityisesti koskien paketin suositusten täytäntöönpanoa. Sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisessa tärkeä rooli kuuluu kaikkein syrjäytyneimmässä asemassa olevien rahastolle, vaikka EPSCO neuvosto ei Irlannin kaudella päässyt lopputulokseen vielä, niin tässä kuitenkin oli hyvä ehdotus, jossa päästiin eteenpäin. Jäsenvaltiot kommentoivat asiaa ja näitä ajatuksia on nyt pohdittu. Jäljellä on vielä se, että pitäisi päättää, onko rahaston osallistuminen pakollista vai vapaaehtoista ja kuinka suuri rahastosta tulee. Neuvoston työryhmän keskusteluissa on käsitelty sosiaalisia asioita ja sosiaalityöryhmässä on sellainen tilanne, että on paljon jäsenvaltioita, jotka ajattelevat, että tarvitaan sellaisia uudelleen aktivointitoimia, jotta ihmiset voitaisiin saada takaisin työmarkkinoille. Tämä olisi paras tapa torjua köyhyyttä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevissa työntekijäryhmissä ja tältä osin sosiaalirahaston rahat ovat tärkeällä siellä Toinen asia on sitten jäsenvaltioiden pakollinen osallistuminen avustusrahastoon, erityisesti jos ajatellaan niitä, jotka jo osallistuvat elintarvikeapuohjelmaan, vaikkapa vain yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. Nämä maat ovat sitä mieltä, että tämä on tarpeellista, että voidaan vähentää köyhyyttä Euroopassa. Tämä on Euroopan parlamentin enemmistön kanta. On ymmärrettävää, että on erilaisia mielipiteitä siitä, mikä on paras tapa torjua köyhyyttä ja mihin pitäisi ryhtyä EUn ja jäsenvaltioiden tasolla, ottaen huomioon, että eri maissa on hyvinkin erilaista sosiaalipolitiikkaa. Puheenjohtajavaltiona Liettu aivan täysin ymmärtää, että tämä rahasto on kansalaisille hyvin tärkeä eri jäsenvaltioissa ja näin pyrimme sellaiseen ratkaisuun, jonka kaikki jäsenvaltiot voisivat hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Ja sitten on päästä myös sopuun Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on yksi tehtävistä, joihin on tarkoitus ryhtyä ihan pidemmittä puheita. Ja eläkkeiden osalta haluaisin mainita direktiivin, joka koskee eläkeoikeuksien hankkimista ja mm, niiden pitä, ylläpitoa. Tämä asiakirjan peräisin vuodelta 2005 ja vihdoin on päästy yhteiseen kantaan jäsenvaltioiden välillä. Itse asiassa Irlanti teki hienoa työtä puheenjohtajakaudellaan ja heidän johdollaan kyettiin pääsemään kompromissiin. Aikaisemmin oli juridisia erimielisyyksiä oikeusperustasta, ja sitä, kuinka kauan piti odottaa, että pääsi mukaan eläkejärjestelmään ja minkälaiset eh, eläkkeen ansaintikaudet olivat kyseessä. Mutta sitten tästäkin saatiin aikaiseksi yksimielisyys ja on hienoa, että tämä tärkeä eh, säädös tulee sitten voimaan. Haluamme vahvistaa talous- ja rahaunionin sosiaalista ulottuvuutta ja tässä mielessä pidämme tärkeänä tiekartta-asiakirjaa, joka tulee antamaan suuntaa jatkotyöllemme. Me varmasti puheenjohtajakaudellamme pystymme osaltamme edes auttamaan tämän asian syventämistä ja edelleen kehittämästä. Talouden kasvu ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat ne prosessit, joiden pitää vahvistaa toisiaan ja lisätään sosiaalista inkluusiota ja tämä sitten luo taloudellista ja rahallista vakautta. On huomioitava samanaikaisesti taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet, niin että ne täydentävät toisiaan, eivätkä ole keskenään ristiriidassa. Nyt on jo ryhdytty talous- ja rahoitushallinnan parantamistoimiin EUn tasolla, näin myös sosiaalialalla. Toinen aihepiiri, joka on meille erityisen tärkeä, on, että miesten ja naisten väliset yhtäläiset oikeudet todellakin toteutuvat. Puheenjohtajakaudellamme aiomme keskittyä yhtäläisten oikeuksiin, yhtäläisiin oikeuksiin ja siihen, että ne todellakin toteutuvat paremmin. Hallinnointi ja täytäntöönpalo on tärkeää, jos halutaan ratkaista tämä horisontaalinen prioriteetti, joka on tasa-arvo, erityisesti työllisyysasioissa. Me olemme lähteneet liikkeelle Beijingin foorumin institutionaalista mekanismeista. Se, että institutionaalinen mekanismi todella toimii, on, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu ei ainoastaan paperilla, vaan myös ihan jokapäiväisessä elämässä. Euroopan sukupuolten välisen tasa-arvon sopimus ja miesten ja naisten välisen tasa-arvon strategia sisältävät periaatteita, jotka liittyvät hyvään hallintoon ja jotka ovat edellytys sille, että voidaan panna täytäntöön tavoitteet, jotka löytyvät tästä asiakirjasta. Puheenjohtajavaltiona haluamme saada neuvostossa hyvätyksi institutionaalisen mekanismin asiakirjat joulukuun EPSCO-neuvostossa. Jos ajatellaan Euroopan komission tavoitetta lisätä naisten läsnäoloa päätöksenteko sfääreissä, aiomme jatkaa politiikkaa työtä, joka aloitettiin Irlannin puheenjohtajakaudella. Ja me korostaa sellaista politiikkaa, joka voi yritysten hallituksen johtokunnissa parantaa sukupuolta tasapainoa. EPSCO-neuvostossa haluaisimme hyväksyä yhteisen kannan, joka liittyy nimenomaan tähän asiasta koskevaan direktiiviin. Jos ajatellaan ihmisten tasaveroista kohtelua, aiomme jatkaa syrjimättömyysdirektiivin täytäntöönpanoa alan käsittelyä ja pyrimme neuvostossa pääsemään yksimielisyyteen. Aiomme myös lähteä liikkeelle neuvoston suosituksista, jotka komissio on esitellyt ja joilla, joiden tarkoituksena on romaniväestön integrointi. Tämä on erityisen tärkeä asia tällä hetkellä siksi, että he ovat tärkeä osa EUn väestöstä, noin 6 miljoonaa henkeä on kyseessä. Ja todellinen romaniväestön integrointi on entistä tärkeämpää tällä hetkellä. Tämä hanke, johon aiomme keskittyä aivan erityisellä tavalla, jonka esittelemme EPSKossa, on juuri se, mitä tarvitaan, jotta romani-integraatiotoimet voidaan kunnolla panna täytäntöön jäsenvaltiossa. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä tarkkavaisuudestanne ja toivon, että tuette meitä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Meillä on suuria haasteita edessämme. Nämä ovat Liettualle erityisen tärkeitä ja erilaisia kuukausia. Rouva puheenjohtaja, nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja Odotan mielenkiinnolla yhteistä keskusteluamme ja yhteistyötä, jotta voimme päästä tavoitteisiimme. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Äh, aika vaikuttava kuvaus teidän ohjelmastanne. Toivottavasti kuitenkaan te ette säikähdä niitä lukuisia kysymyksiä, joita parlamentti esittää. Nyt annan ensinnäkin EPP-ryhmän edustajalle Orille puheenvuoron. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Eh, Tervinin Kiitos puheenjohtaja rova ministeriä. Minä myöhästyin vähän sen ja haluaisin pyytää tätä anteeksi. Onneksi kuitenkin tapasimme Strasbourgissa, niin varmasti tiedämme, missä mennään. Ja on selvää, että tässä Liettua puheenjohtajavaltiona on jo yksityiskohtaisesti esitellyt ohjelmansa. En nyt mene uusiin asioihin, vaan haluaisin mainita joitain konkreettisia seikkoja ja pyytää pieniä täsmennyksiä. On olemassa kaksikin sellaista asiakokonaisuutta, jotka Liettua puheenjohtajavaltiona on perinnyt. Tämä liittyy siis lähetettyihin työntekijöihin tässä asiassa ei edistytty ja sitten kaikkein vaikeimmassa olevien avustaminen on toinen tällainen asia. Tämä toinen näistä on kaikkein kiireisin, sillä ensimmäinen tammikuuta pitäisi aloittaa uusi järjestely ja minusta ei voida vain sanoa, että tässä on eri mielisyyksiä, vaan tässä on päätöksenteon estävä vähemmistö sille, että voitaisiin aloittaa keskustelu. Me täällä parlamentissa teimme päätöksen, valitsimme neuvotteludelegaatiomme. Meillä on selvä mandaatti olemassa ja minä haluaisin nyt tietää, että milloin on mahdollista, että päästäisiin vähän lähemmäksi toisiamme. Tämä on ennakkoehto sille, että voidaan sitten yksityiskohdista keskustella ja onko Liettuan ystävillämme nyt jotain ideoita sen suhteen, miten tästä pattitilanteesta nyt tämä ongelma saataisiin eteenpäin. Sitten nämä lähetetyt työntekijät, no tämä on ihan toimiva järjestelmä. Tässä ei ole samanlaista vaaraa kuin edessä asiassa, mutta tämänkin osalta olisi hyvä, että neuvostolla olisi yhteinen kanta eikä tällaista vielä ole näkykentässä. Ja uusi asia on se, että pimeätyön torjunta on yksi prioriteettien joukossa. Minä voin tätä, tähän yhtyä sydämellisesti myös EPP nimissä. Halusin kuitenkin mainita sen, että monta kertaa tässä on kuitenkin käynyt niin, että tässä on sellaisia tosiaan leikkavia alueita, eli on ikään kuin pimeä työntekijät ja sitten ikään kuin itsenäiset työntekijät ja nämä ovat sellaisia ulottuvuuksia, johon pitää kiinnittää huomiota. Täällä parlamentissakin olemme näistä asioista puhuneet ja sitten tämä eläkeoikeuksien siirtäminen, niin tässä asiassa esittelijä aikoo jatkaa työtä ja me valineet jo neuvotteludelegaatiomme parlamentin kannalta, eli olemme valmiina. Tässä on yhteinen lähestymistapa. Haluaisimme kuitenkin teitä ja itseämmekin kannustaa siihen, että pitäisi saada sopimus aikaisiksi mahdollisimman nopeasti. Tämä meidän yhteinen puolivuotemme on viimeinen työskentelypuolivuosi, koska sen jälkeen kaikki menee sitten vaalikampanjointiin. Ja sitten viimeisenä globalisaatiorahasto oli hieno kuulla nämä hienot sanat. Eilen budjetin yhteydessä kuitenkin puhuttiin siitä, että rahaa on vähän. Eli olisiko mitenkään mahdollista lisätä vähän näitä rahoja? Tiedän, että aikaisemmin näitä ei ole kaikkia käytetty, mutta tarpeet ovat jatkuvasti lisääntyneet, eli on havaittavissa, että se, mistä nyt on päätetty, tulee todennäköisesti olemaan liian vähän. Tässä olisi tehtävä Kiitos paljon ja paljon eh, onnea menestystä teille. Euh, niin, Pyytäisin, että kollegat eivät nyt kertaisi jokainen Liettuan koko puheenjohtajaohjelmaa, koska muuten me emme pääse tältä koskaan pois. Linkevich sitten harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ir iš tiesų. Kiitos. Rouva ministeri, kiitos, että tulitte meidän valiokuntamme ja esittelette tavoitteenne näin kattavasti. Tässä on todellakin vähän aikaa ja paljon tavoitteita. Minä tiedän, että Liettuan viranomaiset ovat työstäneet tätä ohjelmaa hyvin intensiivisesti ja toivottavasti me pääsemme myös hyvin tuloksiin. Kun esittelet esititte nämä prioriteetit, niin sanoitte useaan otteeseen, että täytyy muistaa, että sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä kysymys emussa, niin kuin ihmisten hyvinvointi, ja kaikki tarvitsevat sitä. Esitän nyt muutaman kysymyksen mm, ensinnäkin. Euroopan sosiaalirahasto. mitä absorptioasteeseen tulee, niin on nähty, että tämä on todellakin tarpeellista, että on tällainen rahasto, jotta voidaan taistella köyhyyttä vastaan ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Tämä on erittäin tärkeä toimenpide. Mikä on teidän ministeriönne mielipide ja teidän mielipiteenne, mitä edistymiseen tulee, kun on neuvoteltu tästä rahastosta. Me olemme keskustelleet tänään siitä, että me uskomme, että ainakin 25 prosenttia kohesiorahastosta täytyy antaa sosiaalirahastolle. No, komissio ajattelee tästä eri tavalla ja joillakin jäsenvaltioilla on vielä eriäviä mielipide. Me olemme sitä mieltä, että Liettuan äh, kannanotto on tässä erittäin tärkeä, niin että me pääsemme tähän 25 prosenttiin. Te sanoitte, että että tavoitteena on nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Me olemme maininneet tämän useaan otteeseen. Minun huolenaiheeni ovat seuraavat. Meillä on myös muita sosiaalisia ryhmiä, kuten eläkeläiset. Ja jos me nyt puhumme siitä, että eläkeikä nostetaan, niin tämä tulee olemaan ongelma monille. Mitä te tulette tekemään valtiona? Vielä yksi asia. Te mainitsitte nämä sukupuolikysymykset. Ja me myös puhuimme naiskiintiöistä johtokunnissa. Kaikki jäsenvaltiot eivät hyväksy tätä mainittavaa direktiiviä. Ja toivottavasti te pääsette sopuun jäsenvaltioiden välillä, jotta te voitte taata sen, että Euroopan parlamentin ääni kuuluu tässä kaikessa, koska muuten me emme saa tuloksia aikaiseksi. Paljon menestystä teille. Kiitos. Mm. Merci. Kiitos täsmentäisin, että tänä aamuna tuimme tämän 25 prosentin asian uudelleen keskustelua, että sitä keskusteltaisiin uudestaan. Eli tässä nyt on oikeastaan neuvostolla sitten pallo kentällään. Seuraavaksi puheenvuoro saa Marian Harkin ja sitten Slovjetska. Toivottavasti pitäydyt pidätte puheajoissa, niin jatkossa tulen rajoittamaan puheaikoja. Marian Harkin kuitenkin nyt. Kiitoksia ja minäkin puhun lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi. Kiitos, että käytitte aikaanne siihen, että tulitte tänne ja kerroitte prioriteeteistanne. Me arvostamme sitä kovin. Me, minähän tapasin teidät Strasbourgissa. Neljä kysymystä. Äh, EGFstä, Euroopan globaalirahastosta. Tiedän, että teillä on pitkä lista paljon työtä. Toivotan teille kaikkea hyvää ja parasta menestystä globalisaatiorahaston parissa. Nythän olemme nähneet neuvoston tekstin ja on kiintoisaa havaita, että nyt meillä on niin kutsuttu kriisipoikkeus paikallaan. Se on ihan kiintoisa. Ja meillä on myös nuorisotyöllisyysaloite. Työ, Voitteko kertoa, että mikä neuvostos ratkaisi asian, millä tavalla tämä blokeerava minorite- vähemmistö saatiin purettua? Ja sitten nuorisotyöllisyyteen liittyen olen pahoillani, että en ollut paikalla, kun esittelitte kantanne, mutta kysymykseni on ihan yksinkertainen. Me teemme kovasti tarjontapuolella työtä. Onko teillä kysyntäpuolella mitään annettavaa tai sanottavaa siitä? Sitten puhuitte taloushallinnon vahvistamisesta. Sanoitte, että jotain täytyy tehdä myös sosiaalisella alueella. Voitteko vielä selittää, mitä tarkoitatte tällä? Ja lopuksi, johtokunnissa olevien naisten lukumäärä, kuten sanottu, me äänestimme asiasta tänään. Ja haluaisin kysyä, mikä neuvoston kanta tällä hetkellä on? Uskotteko te, että voitte edistyä tässä asiassa? Alors, on va prendre encore... No niin, vielä kaksi puhujaa ja sitten annan teille mahdollisuuden vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Danuta ja Czerkas ja sitten puheenjohtaja. E, witam panią, pani minister, bardzo serdecznie. E, Kiitos Haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi. Te olette esitelleet puheenjohtajakoodin erittäin laajan ohjelman. Mm, <clears throat> työaikaa on kuitenkin aika vähän, koska tässä on kesälomakin vielä välissä, mutta toivottavasti te olette luovia niin, että voimme sitten kantaa työnne hedelmiä. Olen kiinnostunut työntekijöiden lähettämisestä. Ehkä tiedätte, että neuvottelut ovat venyneet valiokunnassamme. Ja vaikka kaikki ryhmät ovat olleet erittäin rakentavia, niin nämä neuvottelut eivät olleet helppoja. Ja tiedän, että neuvostossa tilanne on samantyyppinen. Voisitteko kertoa hieman enemmän tästä tilanteesta ja teidän kannastanne? Olisin hyvin kiitollinen. Ja haluaisin myös sanoa, että tätä pitäisi lähestyä myönteisesti, koska tämä on erittäin vaikea direktiivi. No, sitten toinen aihe, joka on minulle tärkeä, ja se liittyy sosiaaliinvestointeihin. Olen erittäin tyytyväinen kuullessani, että se oli meidän valiokuntamme, joka aloitti työttämän asian puitteissa, koska sosiaaliset investoinnit ovat sellaisia, joihin tarvitaan hyvin paljon aikaa. Niistä puhutaan usein menona eikä investointeina, joten haluaisinkin tietää, miten te suhtaudutte tähän, koska tämä on erittäin tärkeä hanke, jotta pääsemme pois tästä kriisitilanteesta. <clears throat> Bienvenida, señora ministra. Primero, muchas gracias. Aivan ensiksi haluaisin kovasti kiittää Meillä oli oikein mielenkiintoisia keskusteluja Vilnassa. Teidän ohjelmanne lähtee liikkeelle siitä, mitä sanoimme siellä. Täällä on paljon muitakin puheenvuoron pyytäjiä, siksi halusin vain esittää pari pyyntöä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että meillä on Van Rompuyn kanssa pieniä erimielisyyksiä. Hän tap- lupasi, että heinäkuussa tulisi sellainen tai kesäkuussa tulisi sellainen eh, paketti, jossa olisi sosiaalinen pilari, mutta kesäkuu meni jo. Pahoin pelkään, että tämä tapahtuu vasta joulukuussa, mutta pelkään vielä pahemmin, että silloinkaan ei tule, paitsi jos EPSKossa ja parlamentissa tehdään eh, molemmissa töitä, jotta näin kävisi. Minä haluaisin ehdottaa teille, että te saisitte herra Van Rompuyn kuuntelemaan EPSKoa yhtä paljon kuin hän kuuntelee Ekofinia. Tämä on suuri työ, joka meillä on edessämme ja siksi haluaisin tätä teille ehdottaa. Ja sitten toinen lyhyt asia. Eilen meillä oli keskustelu, joka koski kausityöntekijöitä. Tämä asia saatiin melkein loppuun käsiteltyä Irlannin kaudella, mutta nyt kun puheenjohtajavaihto vaihto on vaihtunut, niin artikla 16 on otettu uudelleen käsittelyyn. Olisi hyvä, että auttaisitte meitä. Eilen neuvosto oli hyvin rakentava, mutta pankaapa tämä merkille. Tämä on hyvin tärkeä asia ja hyvin tärkeää, että kaikkia kohdellaan tasaveroisesti. Hyvä ministeri, voitte vastata kysymyksiin. Meillähän on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä tämän vastauksen jälkeen. Toivottavasti kaikille jää aikaa. Olkaa hyvä. Aitsu, poinen pirmininkė. E, Dekoju gerbėmiems. Kiitoksia. Haluaisin kiittää parlamentin jäseniä siitä, että otitte esiin nämä kysymykset. Aloitan Örin kysymyksestä. Yritän vastata niihin kysymyksiin, joita esititte työntekijöiden lähettämisestä, samoin kuin ähm, puutteen alaisten avustamisrahastosta. Mitä tulee lähetettyihin työntekijöihin, tämä direktiivi on tärkeä kaikille jäsenvaltioille. Me haluamme varmistaa kaikki mahdolliset sosiaaliset takeet työntekijöille, kun nämä siirtyvät työskentelemään toiseen jäsenvaltioon, ja olemme pyrkineet saamaan aikaan konsensuksen neuvostossa ja aloitamme myös keskustelut parlamentin kanssa. Tiedämme, että tämä kysymys on arkaluontoinen ja vastuullisuutta vaativa. Me toivomme hyviä tuloksia neuvotteluilta EPn kanssa. Mitä sitten tulee eurooppalaisen apuun kaikkien puutteen alaisimmille? Tämäkin on monimutkainen kysymys. Me ymmärrämme, että tämä Elintarvikeohjelma on nyt saatu päätökseen ja puutteenalaisille tarkoitettu rahasto aloitetaan ensi vuonna. Tämä on tärkeä asia ja tulemme tekemään parhaamme voidaksemme varmistaa sen, että tämä rahasto toimii niin tehokkaasti kuin aiempikin rahasto niin, että apua voidaan antaa keskeytyksettä niille kansalaisille, jotka todella sitä eniten tarvitsevat. Te mainitsitte pimeän työn vastaisen toiminnan. Tämä on ihan uusi ehdotus ja sikäli kun tiedän, tulemme järjestämään lokakuussa konferenssin tämän aiheen tiimoilta. On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot torjuvat pimeää työntekoa kun halutaan, että talous kasvaa, ja samalla kun halutaan, että yhteiskunnassamme elintaso paranee, niin meidän täytyy pitää mielessämme se tosiseikka, että jäsenvaltioiden täytyy torjua pimeää työtä, harmaata taloutta, ja siksi me tuemme tätä foorumia, ja me toivomme voivamme saada aikaan päätöksiä piakkoin. Nyt vastaan Klingevitsuutelle. Te esititte kysymyksen Euroopan sosiaalirahastosta. Me olemme sitä mieltä, että tämä on yksi tärkeimmistä toimista, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat ähm, kantaa kortensa kekoon henkilöstöresurssiongelmissa, kuten koulutukseen liittyvissä, työllisyyteen liittyvissä, sosiaaliseen osallistamiseen liittyvissä asioissa – Parlamenttihan tällä hetkellä tarjoaa 23,1 prosenttia ja tavoite, aivan kuten sanoitte, on 25 prosenttia. Me toivomme voivamme saada aikaan konsensuksen. Me toivomme ja me haluamme, että rahasto voi alkaa toimia vuodesta 2015 alkaen. Meidän täytyy vielä neuvotella ja löytää kompromissi. jotta voimme varmistaa sen, että sosiaalirahasto todella voi toimia asianmukaisella tavalla ja tuo sitä lisäarvoa, jota sen toivotaan tuovan. Toinen kysymyksenne liittyi siihen, miten nuorista voidaan huolehtia. Viittasitte nuorten työllisyyteen. Uskoakseni kaikki jäsenvaltiot niin kansallisella kuin eurooppalaisen Euroopankin tasolla, puhuvat kaikkien yhteiskuntaryhmien integroimisesta työmarkkinoille. Annan teille yhden esimerkin omasta maastani. Meillä on pitkän tähtäyksen kansallinen työllisyysohjelma, joka kattaa paitsi nuoret ihmiset, myös muut yhteiskuntaryhmät, kuten vaikkapa vanhat ihmiset, vammaiset, naiset, maaseudulla asuvat ja niin edespäin. Siksi tämä kysymys mielestäni on äärimmäisen tärkeä kysymys. Kun puhutaan toimista, joita meillä on valikoimassamme, niin uskon, että vanhempien ihmisten integroiminen koulutus- ja työelämään ja myös tämän elinikäisen oppimisen periaatteen soveltaminen käytännössä ovat sellaisia asioita, jotka voivat auttaa meitä tarttumaan niihin haasteisiin, vastaamaan niihin vaikeuksiin, joita työnsä menettäneet ihmiset kohtaavat. Te puhuitte myös naiskiintiöistä. Ja edessämme olevasta ehdotuksesta. Me olemme sitä mieltä, että tämä kysymys koskee kaikkia jäsenvaltioita. Se on tärkeä kaikille jäsenvaltioille. Ja mielestäni naisten integroiminen liike-elämään, yrityksiin on omiaan tuomaan lisäarvoa. Te sanoitte, että te olette saaneet konsensuksen aikaan asiasta ja olen iloinen tästä. Me puheenjohtajakautemme aikana yritämme löytää hyviä ratkaisuja tähän asiaan. Sitten rouva Harkinille. Haluan kiittää teitä kysymyksistänne. Te esititte kysymyksen globalisaatiorahastosta, nuorisotyöllisyydestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Aloitan globalisaatiorahastosta. Minun mielestäni globalisaation sopeutumisrahasto on äärimmäisen tärkeä rahasto ja kaikki jäsenvaltiot haluavat, että se voisi aloittaa toimintansa vuonna 2015. Ja me tiedämme, että monet maat ovat jo käyttäneet rahaston rahoja hyväkseen, aivan kuten Liettuakin. Liettua käytti, on käyttänyt tätä rahastoa viidesti hyväkseen. Nyt me olemme aloittaneet kolmikantaneuvottelut, tai olemme aloittamassa kolmikantaneuvottelut globalisaatiorahastosta. Pyrimme saavuttamaan saman aikaan hyviä tuloksia. Mitä tulee nuorisotyöllisyyskysymykseen? Irlanti sai aikaan hyviä tuloksia nuorisotakuun toteuttamisessa, ja me toivomme, että jäsenvaltiot voivat soveltaa myös omalta osaltaan tätä tulosta, käyttää sitä hyväkseen. Toivottavasti voimme vaihtaa hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden kesken niin, että nuorisotakuu tai takuut tulevat toteutetuiksi niin pian kuin mahdollista. 6 miljardia euroa on korvamerkitty tätä tarkoitusta varten. Se on hyvä tulos, kaksi miljardia lisää tullaan niin ikään varaamaan tähän tarkoitukseen. Ja tämä toivottavasti auttaa jäsenvaltioita. lieventämään on, nuorisotyöttömyyteen liittyviä ongelmia. On puhuttu myös oppisopimusliitosta. Tämä on suuri ongelma monille jäsenvaltioille – nuoret eivät välttämättä pääse nopeasti työmarkkinoille, markkinoihin käsiksi, koska heiltä puuttuu tarpeellisia taitoja ja osaamista. Ja siksi tällainen oppisopimusallianssi tai liitto auttaisi nuoria ihmisiä hankkimaan tarpeellisia taitoja, tarpeellista pätevyyttä koulutuksen ohessa. Sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin mainita. Se on seuraava. Euroopassa on monia nuoria ihmisiä, jotka eivät ole sen enempää koulutuksessa, ammattikoulutuksessa kuin työelämässäkään mukana. Me keskitymme näihin ihmisiin. Tämä on osa meidän nuorisopolitiikkaamme. Tässäpä olivatkin vastaukseni. Niin, Vetskalle vielä sanoisin seuraavan. Haluaisin palata tähän lähetettyjä työntekijöitä koskevaan kysymykseen. Mainitsin jo, että kyse on monimutkaisesta arkaluontoisestakin asiasta monille jäsenvaltioille, koska kullakin jäsenvaltiolla on erilaisia kokemuksia tältä alalta – Kuten olen sanonut, meidän täytyy löytää konsensus neuvostossa ja meidän täytyy niin ikään aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Minä toivon, että me löydämme sellaisen kompromissin, joka liittyy artikloihin 9 ja 10, joista nimenomaan kaikkein kiivainta keskustelua käytiin. Sitten sosiaalinen investointipaketti. Me olemme sitä mieltä, että tämä on oleellinen osa sosiaalista ulottuvuutta. Tällä viikolla tullaan järjestämään epävirallinen EPSCO-neuvoston kokous. Siellä keskustelemme tästä asiasta – keskustelemme myös lapsiin investoinnista. Tämä on mielestämme tärkeä asia kaikille jäsenvaltioille. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä riittävän hyviä päätöksiä tällä alalla. Sellaisia päätöksiä, jotka auttavat meitä ratkaisemaan sosiaalisia ongelmia kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten Tserkasille. Te mainitsitte kaksi kysymystä. Toinen liittyy työntekijöiden lähettämiseen. En toista nyt sitä, mitä olen jo sanonut, mutta totean vain, että voitte olla varmat siitä, että me tulemme tekemään parhaamme, jotta voimme ratkaista tämän ongelman. Niin, että jäsenvaltiot voivat käyttää tätä asiakirjaa hyväkseen. Me ymmärrämme, kuinka tärkeästä ja arkaluontoisesta asiasta on kyse kaikille jäsenvaltioille. Teidän toinen kysymyksenne oli seuraava. Se liittyi sosiaalirahastoon. Me olemme sitä mieltä, että mikä tahansa rahasto, joka tuottaa lisäarvoa jäsenvaltioissa, on oleellinen ja tärkeä. Mikä tahansa investointi ihmispääomaan on sekin tärkeää. Kiitos. Sorry, Stephen Hughes, please to my, to my, Hughes. Thanks, Madam President, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri näistä alustusta sanoista. Haluaisin vielä palata lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Valitettavasti vaikka kuulin vielä nämä teidän sananne, olisi tärkeää tietää, milloin voimme aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Emme voi tietysti aloittaa kolmikantaneuvottelua ennen kuin teillä on yhteinen kanta olemassa. Minä haluaisin tietää, onko teillä jo jonkunlaista osvittaa siitä, milloin tämä yhteinen kanta voitaisiin saada aikaiseksi vai onko nyt liian kunnianhimoinen. Ja sitten mainitsitte, että prioriteettina olisi työntekijöiden parempi suojelu, mutta ehkä minulta meni ohi, ette kuitenkaan maininneet uutta työntekijöiden työterveysstrategiaa. On harmillista, että komissio pidättelee ja vielä pidättäytyy uuden työ-, turvallisuus- ja terveysstrategian julkaisemista. Sen olisi pitänyt tulla kauan sitten. Se, että ette sitä maininnut, johtuuko tämä siitä, että pelkäätte, että mitään ei tule komissiolta ennen puheenjohtajakauden loppua. Jos näin on, niin toivoisin, että puheenjohtajavaltiona te painostatte komissiota, jotta komissio aikaisemmin julkaisisi tämän uuden työterveys- ja turvallisuusstrategian. Ja sitten lopuksi siihen, mitä edustaja Ferkas sanoi, kyseessä on talous- ja sosiaaliliiton sosiaalinen ulottuvuus. Tämä on yksi puheenjohtajakautenne painopistealueista. Olisiko mahdollista järjestää ECOFINin ja EPSCON yhteinen tapaaminen, jotta voitaisiin puhua nimenomaan tästä emun yhteiskunnasta ja sosiaalista ulottuvuudesta. Jos näin ei tehdä, niin tämä sosiaalinen ulottuvuus unohtuu. Madame Tomasik, puis euh, Tomasik ja sitten Howard. Thank you very much. Madame... Kiitoksia, rouva ministeri. Te mainitte, että taistelette harmaata taloutta vastaan. Kaikissa maissa on ongelmia harmaan talouden suhteen ja valtiovarainministerit menettävät hyvin paljon rahoja tämän vuoksi, niin voisitteko kertoa, miten te aiotte tähän puuttua? Preciso. Kiitoksia tästä täsmällisestä ja lyhyestä kysymyksestä. Sitten Hauit ja sen jälkeen Schröter. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan toivottaa mitä parhainta menestystä puheenjohtajavaltiollekin. Lyhyt kommentti, yksi kysymys. Lyhyt kommenttini on seuraava. Se liittyy Britanniaan. Minun maassani on monia ihmisiä, jotka tukevat elintarvikeapuasetusta. Sitähän Kostellan johdolla käsiteltiin tässä parlamentissa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tekin neuvostossa ymmärrätte, että monet järjestöt, jotka antavat tällaista apua, niitä on kaiken kaikkiaan 900 Britanniassa, haluavat, että tämä rahasto toimii. Heillä saattaa olla hiukan eri näkemyksiä kuin teillä kuitenkin siitä. Sitten EPSKOlle kysymys. Minähän olen esittelijänä raportointidirektiivistä, jonka mukaan yritysten täytyy raportoida toiminnastaan koska Barnier oli sitä mieltä, että yritysten täytyy raportoida myös ihmisoikeus- ja korruption torjuntapolitiikastaan. Tämä on asia, josta tässäkin valiokunnassa on paljon keskusteltu, oltu kiinnostuneita siitä. Minä olen yhteis, yritysten yhteiskuntavastuusta ollut esittelijänä ja meidän työmme tässä ja oikeusasian valiokunnassa puoltavat tätä ja lainsäädäntöä. Yli 600 meppiä äänesti sen puolesta. Neuvostossa teillä on varsinaisia puolesta puhujia, kuten Tanska, Ranska, Hollanti ja minunkin maani, ää, siis puolesta puhujia lainausmerkeissä. He eivät kauheasti suosi tätä lakia. Kuitenkin kun me puhumme kestävästä talouden kasvusta ja yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta, niin on hyvät mahdollisuudet, että Barnier saa kantansa läpi ja Andorkin on äm, tukenut tätä. Toivottavasti tämä raportointidirektiivi saadaan läpi ensimmäisessä käsittelyssä. Ää, äh, tämähän liittyy teidän ää, äh, toimivaltaan EPSKoon. Tiedän, että teidän puheenjohtajavaltiotanne ei välttämättä informoitu hyvin tästä asiasta. Ei, se ei ole teidän syynne. Tarvitsette ehkä enemmän aikaa. Mutta nyt kun olette käyneet keskustelua jäsenvaltioiden kanssa alustavasti, niin varmasti ö, olette jo ennakoineet, että voitte saada oman kautenne aikana tämän asian valmiiksi ja haluan kehottaa teitä niin tekemään. Ö, saanko kysyä teiltä, pidättekö sitä mahdollisena? Kiitos. Elisabeth Schröter, puis Ole Christensen. Ja, vielen Dank. Kiitos. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä. No, sain jo vastauksia joihinkin kysymyksiin, joten en nyt tule niitä toistamaan. Ja mehän olemme käyneet jo kahden välisiäkin keskusteluja mutta kun puhuitte tästä sosiaalisesta investointipaketista, niin puhuitte siitä aika yleisellä tasolla. Te sanoitte, että kyllä investoinnit lapsiin ovat tärkeitä ja te pohditte tässä sopivia toimintatapoja. Mutta tässä on taustalla varmaan enemmän. Ja haluaisinkin tietää, että oletteko te ottaneet huomioon komission suositukset ja tuletteko esittämään ne neuvostolle? No, sitten toinen kysymys liittyy asiaan, jota ette ole ottaneet esille tämäkin avoin lainsäädäntökysymys. Ja se on tämä syrjinnän vastainen direktiivi. Tämähän on jo asia, joka on tullut mm, viiden vuoden takaa monelta puheen johtajavaltiota. Te olette ehkä jo yhdeksäs tai kymmenes puheenjohtaja maa, joka yrittää löytää ratkaisun tähän ongelmaan. Ja minua nyt kiinnostaisikin tietää, että mitä te, miten te yritätte päästä ratkaisuun, miten te yritätte saada enemmistön aikaiseksi niin, että neuvostossa saataisiin päätös aikaiseksi ja saataisiin direktiivi. Merci. Ole Christensen, puis Evelyn Regner. Ole Christensen. Thank you very much, Madam President, and thank you very much, Minister. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri tästä esittelystänne ja kaikkea hyvää teidän työllenne. Varmasti tiedätte, että keväällä 2012 kampaamoalan työmarkkinaosapuolet tekivät päätöksen, jolla suojellaan kampaajia hyvin varaisilta kemikaaleilta. Tiedetään, että jotkut jäsenvaltiot vastustavat tätä ehdotusta ja siksi komissio ei aio asiaa edistää. Voisitteko kertoa, kertoa, minkälaisia ajatuksia teillä on tämän asian osalta? Onko mitään mahdollisuutta, että tämä oikein hyvä ehdotus edistyisi sekä parlamentin että neuvoston osalta? Kiitos. Um... Evelyne Regner, puis Antigoni Papadopoulou. Evelyn Regner. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aihe nuoret ja työllisyys jo mainittiin. Mehän äänestimme päätöslauselmasta hyvin tuloksin tänään. Viittaan yhden sen, yhteen sen kappaleista ja pyytäisin teitä kertomaan yksityiskohtaisemmin suunnitelmistanne paremmasta yhteistyöstä työvoimapalveluiden kanssa, siitä miten julkiset työvoimapalvelut voisivat myötävaikuttaa nuorten työttömyyden torjumiseen. Mitä aiotte tehdä yksityiskohtaisemmin, mikä voisi parantaa nuorten osaa työmarkkinoilla? Tony Papadopoulou, et puis je vous quelques mots. I shall speak in Greek. Puhun kreikkaa. Kiitos oikein paljon, hyvä ministeri. Haluaisin toivottaa Liettuan puheenjohtajakaudelle todella paljon onnea, sillä tämä kausi alkaa vaikean aikaan. Irlannin ja Kyproksen puheenjohtajakaudella oli asetettu tämän tyyppisiä tavoitteita ja vaikuttaa siltä, että teillä ei ole mitään erilaisia ajatuksia. Te haluatte vähentää nuorisotyöttömyyttä, mutta nyt en kuulu mitään käytännön ajatuksia. Tämä määrä, josta on päätetty, on hyvin pieni. Jos ajatellaan käytännön toimia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, mihin pitäisi ryhtyä? Tässä on selvä aivovuotoa. Hyvin koulutetut eteläeurooppalaiset nuoret Espanjasta, Portugalista, Kreikasta ja Kyprokselta poistuvat maasta. Tämä on ensimmäinen kysymys. Sitten toinen. Te ryhdytte puheenjohtajan tehtävään vähän ennen Euroopan vaaleja. Eurooppa-skeptisyys on lisääntymään päin ja tämä on seurausta siitä, että sosiaalinen aspekti yhteiskunnassa on vähentynyt, työllisyys kasvaa. Ja Troikan päätöksissä päätöksillä on myös tähän oma osuutensa. Minä olisin tietää, mitä te ette tehdä muutama kuukautta ennen Euroopan vaaleja, jotta voitaisiin saada ihmisten luottamus takaisin, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja työttömien ja nuorten luottamuksen nyt, kun kriisi on näin vaikeassa vaiheessa. Emma Costello, on lisää vielä puhujalistaan. Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin toivotan ministerin tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Kiitoksia, että, kiitoksia esityksestänne. Olen esittelijänä sen rahaston osalta, jotta, jolla autetaan kaikkein puutteen alaisimpia. Haluaisin selvitystä parin seikkaan, jotka eivät tule vielä selväksi. Ensinnäkin, aivan kuten tiedätte, niin sekä tämä valiokunta että parlamentti täysistunnossa – ovat lähettäneet hyvin vahvan merkin siitä, että rahoitus, joka kohdentuu kaikkien puutteen alaisimmille todella tavoittaa kohteensa ja me tuo, olemme sitä mieltä, että 2,5 miljardia ehdotettu budjetti siis ei riitä, sitä tulisi lisätä 3,5 miljardin. Ymmärrän kyllä, että neuvoston päätöksessä Päätöksen mukaan on sovittu 2,5 miljardista ja sitten ylimääräinen miljardi voidaan lisätä siihen. Niin, haluaisin tämän päätöksen valossa kysyä teiltä, että onko neuvostossa vielä blokkaava vähemmistö, mitkä ovat nämä okaisimmat kohdat ja missä vaiheessa ehkä voisimme aloittaa trilogin asiasta. Ja liittyen siihen, mitä Hauit sanoi, nimittäin, että on sellaisia maita, jotka eivät tällä hetkellä osallistu siihen, mutta myös sellaisia, jotka mielellään osallistuisivat, niin siihen liittyen korostaisin, että on erittäin tärkeää, että tämä ohjelma alkaa joulukuussa. Nythän meillä on edessämme talvikampanja, mikä on, ja on tärkeää, että olemme valmiita aloittamaan tänä aikana, joka on kaikkein tärkein, kaikkein pahinta aikaa kadulla oleville ihmisille – Eli kiirettä pitää. Merci. Permettez-moi aussi, Madame la Ministre, de vous poser euh, quelques questions. Kiitoksia. Minäkin ehdotan tai kerron muutamia kysymyksiä äh, lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin osalta. Sanoitte, että artikla 9 ja 12 puhuttavat kovasti neuvostossa. Tarkoittaako tämä sitä, että kolmas artiklan osalta teillä on jo yhteisymmärrys? Ja jos näin on, niin millainen? Ori totesi jo, että kyse on tekstistä, joka ei kauheasti uhkaa mitään. Tämä on sellainen kohta, josta me kaikki emme välttämättä ole yhtä mieltä. Kuitenkin tuomioistuin on lähtenyt siitä, että on tärkeää parantaa tämän direktiivin tulkintaa ja sen täytäntöönpanoa Kysehän on työntekijöistä, jotka siirtyvät maasta toiseen. Ja mehän keskustelimme, tehän olette osallistuneet neuvotteluihin neuvostossa ja te tiedätte aivan yhtä hyvin kuin mekin, että tämän direktiivin tulevaisuuteen liittyy useita ongelmia. Soveltamisehtoja on pidetty jonkinlaisena ovena sille, että voidaan aloittaa sosiaalista dumppausta ja he, jotta voidaan heikentää työoikeutta maissa. No mitä sitten tulee tähän äh, nuorisotakuuseen? Haluaisin kiinnittää huomionne tämän parlamentin kantaan, jota pidämme hyvin tärkeänä. Neuvosto helmikuussa EPSKossa, ja tämä vahvistettiin myös huhtikuussa Agri-valiokunnassa, siellä äänestettiin äh, nuorisotakuun puolesta ja myös Euroopan neuvosto piti tätä erittäin tärkeänä. Kuitenkin meillä on sellainen vaikutelma, että neuvoston tasolla ehkä puuttuu jonkinlaista äh, globaalia näkyvyyttä. Äh, on sanottu, että nuorisotaku on tärkeä, ja kun näin on, niin täytyy selkeästi todeta myös se, että äh, budjetissa täytyy olla riittävästi rahaa nuorisotakuun rahoittamisesta. Kun tänään keskusteltiin sosiaalirahastosta, niin huomattiin, että tulkintaeroja on sosiaalirahastoasetuksessa sosiaalirahasto kaiken kaikkiaan voi osittain tukea tätä nuorisotakuuta, mutta toisaalta tämä 6,2 miljardia voisi tukea myös, joka on yleensä nuorisoa, nuorisoa varten tarkoitettu, voisi sekin tukea nuorisotakuuta. Viittaisin myös työmarkkinaosapuolten komission ja neuvoston toinen kuudetta allekirjoittaman asiakirjan. Ja tänään iltapäivällä muuten tapaan työmarkkinaosapuolia. Ja haluan vielä puhua tästä alaisille, alaisten avustusrahastosta. Tästä on keskusteltu paljonkin. Rehellisesti sanottuna me parlamentissa toivomme, että kun Eurooppa-neuvosto on jo kahdet päätelmät asiasta tehnyt, mukaan luettuna päätelmät 27-28.6. On tärkeää, että, että saataisiin tämä 3,5 miljardia, joista 2,5 miljardia on pakollisia. Tällä hetkellä hän tästä tulisi tehdä lopullinen päätös sen sijaan, että rahastosta alettaisiin uudestaan taittaa peistä ja keskustella ja avata keskustelut uudestaan. Olen kiitollinen siitä, että kuuntelette meitä tältä osin. Neuvoston käytännön työn tulisi olla Eurooppa-neuvoston päätelmän mukaista. Ja annan nyt teille mahdollisuuden vastata. Ačiū Jums labai, gerbėjom parlamentarai. Kiitos Kiitos oikein paljon kaikista näistä kysymyksistänne. Nämä kysymykset ovat tärkeitä sekä teille että meille. Lähtisin liikkeelle Steven Hughesin kysymyksestä. Ensimmäinen koski komission tiedonantoa. Työ turvallisuus- ja terveysstrategiaa koskien. Kysyitte, milloin komission asiakirja on tulossa. No siinä vaiheessa, kun se tulee, voimme esitellä sen ministereille. Ja voimme ehkä käydä keskustelua tästä tärkeästä arkaluontoista asiasta. Tämä voitaisiin ehkä tehdä marraskuussa, kun työsuojelutarkastajien korkean tason ryhmä kokoontuu. Ja sitten toinen kysymys liittyy sosiaaliseen ulottuvuuteen talousunionissa. Kuten sanoin alkupuheenvuorossani, sosiaalinen ulottuvuus on hyvin tärkeä. Kriisi on osoittanut, että talous ja sosiaali asiat liittyvät toisiinsa ja jos epävakautta on yllä alueella, niin se voi vaikuttaa toiseen. Ja sosiaali- ja talouspolitiikka on aika pitkälle kansalliseen toimivaltaan kuuluvaa, mutta olisi kuitenkin hyötyä siitä, että ryhdyttäisiin uudistuksiin tietyillä aloilla. Sosiaalisen muutoksen seuranta voisi olla hyödyllistä. Näin voitaisiin ennalta ennustaa mahdollista epätasapainoa ryhtyä ennaltaehkäisiin toimiin. Kaksi valiokuntaa, jotka työskentelevät sosiaaliturva- ja työllisyysalalla, niillä on kaksi valvontavälinettä. On työllisyyden valvontaväline ja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanon valvontaväline, jotta näillä aloilla päästäisiin eteenpäin. Voisimme ehkä talousmonitoroinnin ja seuraan rinnalle saada joitain sosiaalisia indikaattoreita, ottaa niitä käyttöön niin, että voitaisiin saada tällainen sosiaalinen ja työllisyystulostaulu on, tämä olisi sitten sellainen väline, että se ei olisi mikään lisää taakkaa, tähän pyydetään, mutta ehkä ohjausjaksosta voisi olla hyötyä näiden aikaansaamiseksi. Ja jos ajatellaan sitten seuranta ja Koordinaatio koordinaatiotyötä kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten rooli on tässä mielessä merkittävä. Tämä siis sosiaalista ulottuvuudesta. Toinen kysymys liittyy lähetettyihin työntekijöihin. Lokakuun epsco neuvostossa me pyrimme saamaan aikaiseksi päätöksen. Tämä oli viimeinen vastaukseni teille. Ja sitten meillä on, sitten on kysymys siitä, miten voidaan torjua työttömyyttä. Kuten sanoin, työttömyyttä on kaikissa jäsenvaltioissa. Yksi toimielin ei voi yksin päättää näistä asioista tai torjua työttömyyttä yksin. Ilmoittamattoman työn vähentäminen, siihen tarvitaan työmarkkinaosapuolia ja eri tahoja, jotta voitaisiin määritellä näiden kielteisten seikkojen laajuus. Ja siksi tämä ilmoittamattoman tai pimeän työn foorumi olisi hieno mahdollisuus kaikille jäsenvaltioille. Ja näin voitaisiin analysoida tilannetta jäsenvaltioissa ja tehdä sitten sellainen päätös, josta olisi ehkä apua muissa maissa, kun torjutaan pimeää työtä. Ja varmasti lokakuussa voimme käydä vuoropuhelua järjestämässämme konferenssissa. Sillä on tärkeää, että voidaan vaihtaa kokemuksia ja saada tietoa näin. Tämä siis vastauksena teille. Ja sitten edustaja Hauitille sanoisin, että te puhuitte näistä varoista, jotka suunnataan kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville. Kuten jo sanoin, tämä on hyvin tärkeä asiakokonaisuus ja olemme sitä mieltä, että rahasto on yksi tapa jolla voidaan torjua köyhyyden seurauksia. Kaksi puolia miljardia sille on varattu tällä hetkellä, vaikka parlamentti pyysi kolme ja puolta miljardia. Pitäisi keskustella siitä, mistä tämä miljardi voitaisiin saada. mutta jäsenvaltioiden olisi myös kansallisella tasolla torjuttava näitä köyhyysongelmia. Ja sitten sosiaalinen vastuu, tästä kysyi edustaja Hauit. Me puollamme sitä tietysti sosiaalista vuoropuhelua työmarkkinoiden Työmarkkinasukupuolten välistä vuoropuhelua tarvitaan kaikilla aloilla. Koska tämä asia kuuluu työllisyysministerille, me teemme yhteistyötä näiden asioiden osalta heidän kanssaan ja me korostamme Miristenille puhuamme tätä teidän ajatustanne. Ja sitten vastaisin edustaja Schröterille sosiaalista investointipaketista. Tämä asia tulee esille EPSCO-neuvostossa Ja kuten jo sanoin, tämä on hyvin arkaluontoinen ja tärkeä asia, erityisesti jos ajatellaan lapsiin sijoittamista. On tärkeää, missä kasvuympäristössä lapset elävät, minkälainen koulunkäyntimahdollisuus ja integraatiomahdollisuus heillä on tästä kaikesta voi olla sitten lisäarvoa myös yhteiskunnalle ja nuoriin ja kaikkiin lapsiin, ja kaikkiin nuoriin on hyvin tärkeää sijoittaa. Tämä on tärkeää silloin, kun koulutetaan nuorta sukupolvea ja mietitään niitä välineitä, ja toimia, joilla voidaan helpottaa nuorten pääsyä koulutukseen, harrastusmahdollisuuksien käyttämiseen ja urheiluun. Näin voidaan saada nuoret paremmin mukaan yhteiskuntaan. Ja sitten kysyitte syrjinnän vastaista direktiivistä. Ihan varmasti tämä asia on erittäin tärkeä kaikille jäsenvaltioille. Olen, olemme oikein kiitollisia Irlannin puheenjohtajakaudelle. Silloin päästiin mahtavasti eteenpäin. Ongelma vain on se, että artiklan 19 osalta tarvittaisiin yksimielisyyttä. Neuvostossa toistaiseksi on lähetetty kysely jäsenvaltioille ja me pyrimme nyt saamaan aikaiseksi sopimuksen ja pääsemään konsensuspäätökseen. Mitä tulee sitten edustaja Kristensenin kysymykseen? Te kysytte kampaajista, kampamotyöntekijöistä. työntekijöistä ja siitä, kuinka he ovat tekemissä kemikaalien kanssa. Komissio tekee juuri vaikutustutkimusta ja sieltä varmasti tulee mahdollisimman nopeasti jonkinlainen ehdotus ja me pystymme sitten jatkamaan näitä keskusteluja ja samanaikaisiksi päätöslauselman näissä asioissa. Ja sitten edustaja Reiner. Kiitos kysymyksistänne. mitä tulee työllisyyspalveluihin. Minä uskon, että mitä paremmat työllistämispalvelut löytyvät jäsenvaltiosta, niin sen paremmin sitten toimii integraatio työmarkkinoille. On tärkeää, että eri maiden viranomaiset tekevät yhteistyötä tässä asiassa, vaihtavat tietoa nuoret voivat muuttaa maasta toiseen ja saada erilaisia kokemuksia. Eures-verkosto, työttömyystoimiston verkosto pystyy tässä auttamaan. Komissio on esittänyt ehdotuksen, jolla parannetaan virastojen toimintaa, jotka työttömille työnhakijoille hakevat työtä. Haluamme käsitellä tätä aihetta. Ja sitten edustaja Papadopoulon kysymys ja puheenjohtaja Veressin kysymys, mitä tulee nuorisotakuuseen ja nuorisotyöllisyyteen. Nuorisotakuun osalta on hyvä, että Irlannin kaudella päästiin selvästi eteenpäin, mutta tämä on vain yksi tapaa parantaa työllisyyttä nuorten keskuudessa. Me uskomme, että esimerkiksi sosiaalirahastoa käyttämällä voitaisiin helpottaa työllisyystilannetta nuorten keskuudessa. Kuten sanoin, me allekirjoitimme sopimuksen nyt tässä kuussa ja tämä olisi yksi tapa auttaa nuoria saamaan sellaisia taitoja, jotka helpottaisivat työmarkkinoille pääsyssä. Ja sitten mainitsin myös näiden henkilöiden tarpeet, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä. Olisi tärkeää aktivoida näitä nuoria. Ja nämä kolme asiakokonaisuutta ovat meidän tärkeimmät painopistealamme. Nuorisotakuusta puhutaan EPSCO-neuvostossa lokakuussa – ja me pyydämme ministereitä käymään keskustelua ja vaihtamaan tietoa ja hyviä käytänteitä, jotta voidaan helpottaa nuorisotakuun täytäntöönpanoa. Ja pyrimme varmistamaan sen, että nuorisotakuvarat käytettäisiin heti alussa, sillä tästä olisi varmasti hyötyä. Ja lopuksi, mutta ei vähemmän tärkeänä, vastaisin edustaja Kostelolle köyhyyden torjunnan osalta. Olemme tietysti tyytyväisiä siihen, että tämä rahasto on olemassa. Ja mitä tulee niin 17. heinäkuuta aloitamme koreper ja tämä tulee olemaan ensimmäisiä askelia asiassa edistymisessä. Kiitos kysymyksestänne. Um, Kiitoksia ministeri. Toivon, että tämän keskustelun mittaan olette saaneet jonkinlaisen vaikutelman tämän valiokunnan painopisteistä. Osa painopisteistähän on sellaisia, jotka ovat myös neuvoston painopisteitä, mutta uskon, että kullakin instituutiolla on oma tulokulmansa. Ole Kristensen puhui tässä näistä kampaamoyrittäjistä. Tämä on sellainen aihe, johon varmasti Liettuakin puheenjohtajana maana kiinnittää huomiota. Vielä virallista ehdotustahan ei vielä komissiolta ole. Kyse on yhteisymmärryksestä sopimuksesta, joka on vanha. Ja joka päivä näemme, kuinka monet peräänkuuluttavaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua. No, kyse oli siis sopimuksesta, jonka työmarkkinaosapuolet olivat tehneet, ja nyt tämän valiokunnan koordinaattoreiden kokouksessa olemme jo lokakuusta alkaen pyytäneet, että komissio käsittelisi tätä asiaa. Voisitteko te hiukan nopeuttaa tätä prosessia ja osoittaa meille, että että sosiaalidialogi on tärkeä asia myös EU:ssa. Se olisi tärkeä merkki työmarkkinaosapuolille, eikä vain mitään pientä kosmetiikkaa. Niin se olisi tärkeä merkki. Kiitoksia vielä kovasti. Ja toden tottakin, mitä meihin tulee, niin me tapaamme vielä torstaina, kun teillä on kunnia ottaa meidät vastaan EPSKon kokouksessa, mutta sitä odottaessamme toivotan teille hyvää puheenjohtajan kautta. Bien. Euh... No niin. sans plus attendre je vous propose euh, de revenir à sitten ehdotan, että palaamme esityslistaamme, otamme kohdan 16 käsittelyyn. Meillä on Jean Lambertin lausunto ehdotus, joka koskee Euroopan strategiaa, joka koskee muovijätettä. Kyse on siis lausunnosta, joka lähetetään ympäristövaliokunnalle, jossa esittelijä on Vittorio Prodi. Esittelijä, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. And, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämähän on lausunto valiokunnaltamme, joka on vastaus vihreään kirjaan, jonka komissio hiljan on esittänyt muovijätestrategiasta. Ja tähän liittyy tietysti ympäristöulottuvuus, mutta meidän täytyy myös nähdä tämä laajemmassa yhteydessä, nimittäin ylipäänsä resurssitehokkuutta käsittelevän politiikkamme yhteydessä. Tämän hetkisten arvioiden mukaan 60 miljoonaa tonnia tuotamme muovituotetta Euroopassa vuosittain ja noin 50 prosenttia muovista päätyy kaatopaikoille pakkaus, pakkausten muodossa. Myös 12 miljoonaa tonnia raakaöljyä menee. Tämä on ympäristöongelma, koska muovijäte ei hajoa, vaikka monet kuvittelevat, että se hajoaa. Ja loput 50 prosenttia, ainakin osa, e, päätyy energian kierrätys tai talteenotto tarkoituksiin ja kierrätykseen, mutta mehän kierrätään ehkä vain neljänneksen, reilun neljänneksen ylipäänsä koko Euroopan muovijätteestä. Ja meillä on myös jäsenvaltioittain eroja. Jotkut ottavat talteen 90 prosenttia muovijätteestä, kun taas toiset ö, hautaavat 90 prosenttia muovijätteestä osa liittyy kuntien jätteiden keräämiskäytänteisiin. Jotkut ovat tehokkaampia kuin toiset. Sitten on arvioitu, että noin äm, puolitoista miljoonaa ihmistä on työssä, työllistettynä ä, kierrätysalalla. PK-yrityksiä on mukana paljon, mutta me viemme aika paljon myös muovijätettä viemme muovijätettä muun muassa UK vie Kiinaan ja kaukoitään, mutta muutoksia lainsäädännössä on kyllä nähty. Erityisesti Kiinan lainsäädäntö on muuttunut ja se tulee aiheuttamaan meille vaikeuksia siinä vaiheessa, kun Kiina ei enää ole valmis ottamaan tällaista ö, likaista, lajittelematonta jätettä vastaan ja meidän täytyy sitten katsoa, mitä Euroopan unionissa tehdään. Toisaalta tämä on tämmöinen mahdollisuudenkin sijoittaa paitsi muovijätteen vähentämiseen, myös kierrättämiseen. Kierrättäminen antaa meille aika paljon high-tech-työpaikkoja. Esimerkiksi kun ajatellaan muovipullon kierrätystehtaita, niin voidaan todeta, että kyse ei ole alhaisen, alhaisen taidon työpaikoista, vaan high-tech-työstä. Siihen liittyy paljon tieteellistä osaamista. Niin, me siis olemme laatineet tämän ää, äh, lausunnon ja meillä ei ole kauheasti tilaa sanoa ää, äh, monia asioita. Tämä on vasta lähtökohta siihen, mitä haluamme sanoa. Yksi kysymys liittyy tietysti vaikutusten arvioinnista. Ylipäänsä kaikissa Euroopan unionin ympäristöpolitiikoissa täytyy katsoa, mitkä ovat vaikutusarviot, minkälaisia työllisyysmahdollisuuksia on. Jo, jäsenvaltiot, jos, he, jos jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita kierrätystöistä, työpaikoista tai tämän sektorin kehittämisestä, niin varmasti tämä kiinnostaa sellaisia jäsenvaltioita ja liittyy myös 2020 strategiaan ja kestävään talouteen, työpaikkojen luomiseen. Mutta jos tarkastelemme tiettyjä tavoitteita, joita puitedirektiivissä on asetettu, kyse on siis jätteen paketointidirektiivi, myös tämä direktiivi luo uusia työllisyysmahdollisuuksia. Ja siksi meidän tulisikin tarkastella tai pohtia, kuinka voimme mahdollisimman hyvin käyttää näitä mahdollisuuksia hyväksemme. Kierrätys on työvoimaintensiivinen sektori joka tapauksessa – mutta tulisi myös ymmärtää, että monet innovaatiot, joita muovisektorilla tehdään, niin niillä on vaikutuksia myös muovin uudelleenkäyttöön. Meidän täytyy myös pitää silmällä mahdollisia työterveys- ja turvallisuusaspekteja, koska nythän uusia tuotteita tulee. Tässä, on, tässä puhutaan nanoteknologiasta, kosmetiikasta, jossa käytetään pieniä muovipartikkeleita – niin tämä vähän mietityttää todellakin, että mitä sitä naamaansa tai tukkaansa laittaa, jotta se kiiltäisi. Osa siitä on muovia. Eli täytyy myös työ- ja turvallisuusulottuvuuksiin kiinnittää huomiota. Ja sitten koulutus ja taidot tällä sektorilla. Siihen pitää kiinnittää huomiota. Täytyy varmistaa, että me tätäkin puolta kehitämme niin, että tarkastelemme myös koulutusasioita samassa yhteydessä, kun laadimme uusia lakeja, jota sitten, jos haluamme lakeja asianmukaisesti toteuttaa, niin huomamme, että taitoja ehkä puuttuu. Myös asiallinen koulutus lisää ymmärrystä siitä, miksi tämä työ on tärkeää. Ja jossain määrin liittyy myös tämän työn sosiaalisen statukseen. Useinhan muovin kierrätys nähdään sellaisena työnä, jota kuka tahansa voisi tehdä, vaikka tosi asiassa näin ei ole. Erityisesti jos tätä materiaalia paljon päästetään ilmakehään. Muutosehdotuksia, tarkistuksia haluan tehdä vaikka 500 merkkiä olikin tämä lausunnon raja. No, varmasti monet muutkin haluavat kantaa kortensa kekkoon. Varmasti meillä on ajatuksia, joita haluamme keskenämme jakaa ja myös ö, syöttää komission seuraavan ehdotuksen. E, Antigoni Papadopoulou. Thank you, Chair. I am the... Kiitos puheenjohtaja. Olen scd ryhmän varjoesittelijä. Tämä uusi tutkimus on todella tervetullut. Ja Jean Lambert on mielestäni kirjoittanut hyvän lausunnon aiheesta. Se on hyvin kirjoitettu ja siinä on katettu suurin osa tärkeistä kysymyksistä. Haluaisimme vahvistaa kuitenkin tekstiä ja ottaa esille Eurooppa 2020 strategian jotta voitaisiin ottaa myös kestävä kasvu huomioon. Tätä strategiaa täytyy painottaa myös työllisyysnäkökulmasta, mitä kierrätyssektoriin tulee. Tämä sektori voi myös tukea taloudellista kehitystä. Ja siellä on myös työllisyyspotentiaalia ja lisäksi siellä on mahdollisuus lisätä työpaikkoja. Tätä kautta sitten ei enää oltaisi niin riippuvaisia. Me tulemme tekemään joitakin tarkistuksia tähän jo hyvin kirjoitettuun lausuntoon. Kiitos. Euh, est-ce que quelqu'un d'autre demande à intervenir? Muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Komissio? Kyllä. Well, um, My colleague uh, Helmut Maurer from DG Environment uh, was here earlier today, but... Kollegan DG ympäristöstä oli täällä aikaisemmin. Hän ei kuitenkaan voinut jäädä paikalle, mutta hän pyysi minua kuitenkin vahvistamaan, että tämä tekstiluonnos on aivan täysin vihreän kirjan mukainen. Ja hän halusi myös sanoa työpaikkojen luomisen osalta, että kierrätysala on sellainen, jolle voidaan synnyttää paljon työpaikkoja. thank you for the... Esittelijä. Kiitoksia kommentoista. Odottelemme tarkistuksia. Ne varmasti tuovat paljon lisäarvoa tähän. Kiitos. Hienoa. Tarkistusten jättö on 17. heinäkuuta ja sen voi tehdä sitten digitaalisen allekirjoituksen myötä, älkää kysykö minulta miksi. Ja syyskuussa ö, sitten keskustelemme asiasta, elevät ihmiset ole vielä No joka tapauksessa 17.7. digitaalisen allekirjoituksen myötä mm, tarkistukset 25. ja 6.9. keskustelemme tarkistuksesta. Samoin kuin 17.10. jatkamme keskustelua ja äänestämme, jos mahdollista, jos ei, niin 5.11. Sitten kohtaan 27. Annan puheenvuoron Tatjanalle. Kohtaan 25. Kyse on yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä. Kyse on mietinnöstä budjettivaliokunnasta, johon me esitämme lausunnon. Esittelijä saatte puheenvuoron. Thank you, Chair. So the proposal coming from the Commission. Kiitoksia. Tämä on oikeastaan tekninen luoteeltaan tämä ehdotus, joka on komissiolta tullut. Mutta meidän tarkistuksemme ei ole, ei ole ainoastaan teknisiä, vaan myös poliittisia. Ensinnäkin syrjinnän välttäminen työpaikoilla – Liettuan ministerikin on ottanut tämän esille. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Minä olen myös ollut esittelijänä mietinnössä koski syrjinnän vastaista taistelua. Ja meidän ehdotuksemme koskee nyt vaihto vapaaehtoisten vastausten laajentamista. Ja tämä koski ennen kaikkea, ennen kaikkea etnistä alkuperää, uskontoa, vammaisuutta tai seksuaalista orientoitumista. Tämä on johdantosan kappale ykkösen tarkistus yksi ja samoin se käy ilmi artiklassa neljä kohdissa yksi ja kaksi. Mitä tilastolliseen luotte, luottamuksellisuuteen tulee ja tietosuojaan tulee, niin siksi näin tulee toimia. Toivon, että varjoesittelijät ja valiokunta kokonaisuudessaan tulee tukemaan näitä tarkistuksia. No sitten toinen ehdotus. Nämä oikeastaan liittyvät vain menettelytapaan. Tässä täytyy tehdä jotakin muutoksia valvontaan komissio ehdottaa toimeenpanosäädöksiä ja me ehdotamme delegoituja säädöksiä ainakin tässä vaiheessa. Tämä on johdantoosan kappale 5 ja sitten osa 2 artiklassa 4. No sitten kolmas pääehdotus. Öö, varainhoitoasetus. Ja me esitämme tässä varaumamme, mitä toimeenpanoon tulee. Ja sitten viimeise, viimeinen muutos. Minähän puhuin juuri delegoidusta säädöksistä. Me ehdotamme tässä aikarajaksi viisi vuotta. Tämä on artiklassa 7 kohdassa C3. Tässä pääehdotukset ja toivon, että valiokunta tukee niitä. Sari Saja, puis Marianne Thank you, Madam Chair, and thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös esittelijää muutosehdotuksesta. Jos aloitan tarkistuksesta yksi ja neljä, ymmärrän, että esittelijän tarkoitus on torjua syrjintää sinään, mutta en ole yhtä mieltä siitä, että näin tulisi tehdä työmarkkinaa tutkimuksen avulla, koska siihen liittyy kysymyksiä, jotka, joihin on tärkeää vastata. Ja jos me tällaisessa tutkimuksessa esitämme kysymyksiä hyvin arkaluontoisista kysymyksistä, kuten etnisestä alkuperästä tai vammoista tai uskonnosta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai niin edespäin, niin jotkut voisivat mielessään puntaroida vastata kollenkaan. Eikä meidän pitäisi tällaista riskiä ottaa. Ja vaikka nämä asiat ovat tärkeitä kysyä ja tutkia, niin eivät ne ole tällaisen tutkimuksen aiheita. Ja siksi olen eri mieltä tämän tutkimuksen paikasta, ensin aikeista. Tällainen tutkimus on tärkeää, mutta tämä tällainen työvoimatutkimus ei ole sen paikka. Toinen asia, jota haluaisin kommentoida, on se, että esittelijä ottaa tie, esiin tiettyjä asioita, jotka ovat komissiossa täytäntöönpanon säädöksiä, mutta hän on ö, puoltanut delegoituja säädöksiä. Esimerkiksi muuttujien kodifikointi ja tällaiset asiat, ne vaikuttavat aika teknisiltä ja mielestäni ne eivät tarvitsisi parlamentin valvontaa. Ehkäpä tämän työn mittaan me voisimme keskustella tästä asiasta hiukan enemmänkin. Kolmas kysymys. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tarvittaisiin viiden vuoden kausi toimivaltojen delegoimiseksi – Mielestäni Euroopan parlamentilla tulisi olla kolmen kuukauden valvontajakso delegoitujen säädösten käytöstä ja ehkäpä esitän tarkistuksen tähän liittyen. Katselen innolla eteenpäin ja toivon hyvää yhteistyötä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle tästä alustuksesta. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on aika lailla tekninen kokonaisuus. Minullakin oli tarkistuksesta yksi ja neljä tietty kysymys, ja se oli ihan sama kuin mitä Rova Esa kysyi. Oli voin täysin yhtyä siihen, että me todellakin tarvitsemme, niin kuin tekin sanotte, vertailukelpoista, luotettavaa, objektiivista tietoa, johon voimme perustaa omat päätöksemme mutta en ole varma, onko tämä nyt oikea yhteys tämän tiedon keruuseen. En ole tästä täysin varma, olen valmis kuitenkin asiasta keskustelemaan teidän kanssa. Olisi hyvä kuulla tämmöiseksi, mitä mieltä komissio on, mutta on hyvä se, mitä Rovaisa sanoi. On totta, että tämä voi vähän vaikeuttaa tätä kautta saada oleellista ja oikein osuvaa tietoa. Ja sitten toinen kommentti on kysymys komissiolle, miten nämä ad hoc moduulit valitaan ja sitten työvoimatutkimuksen olisi tarkoitus antaa tietoa kolmeen, kolmea tavoitetta varten. Mitkähän nämä ovat? Ja sitten tämä delegaatio kausi, tähän voin yhtyä. Haluan tässä tehdä yhteistyötä kanssanne. Ja sitten tämä ehdotus, että mentäisiin delegoituihin säädöksiin. Puhutaan tästä kodifikaatiosta ja kysymysten laatimis perusperiaatteista, niin minä ehdottaisin, että näiden muuttujen kodifikaatiosäännöt ovat ehkä niin teknisiä, että ei tarvita delegoituja säädöksiä, mutta ehkä tämä kolmas asia, eli nämä periaatteet, joiden pohjalta kysymykset muotoillaan, niin tämä voisi olla kyllä delegoidun säädöksen mukainen asia. Näin, tästä ilman, että on Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Anteeksi, anteeksi, Kostello ensin. Thank you, Chair, and I too... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kuten sanottua, tämä on aika tekninen asiakirja, mutta kuitenkin se on erittäin tärkeä. Ja kuten sanottu, tämä työvoimatutkimus on erittäin tärkeää EUlle ja myös jäsenvaltioille mutta nämä ad hoc-mallit ovat sitten kiinnostavia EUlle. Ja se, mitä Marian Harkin sanoi, niin nämä 2020-strategian modulit ovat 75 prosentin työttömyystavoite ja sitten pitäisi taata, että 40 prosenttia 30-34-vuotiaista äh, ovat suorittaneet äh, ylemmän äh, tai suorittavat korkeakoulututkinnon. Ja tätä kautta yritetään saada sitten pohja. Ja totta kai myös pitäisi tukea eh, jäsenvaltio osallistumaan tähän tutkimukseen. Joskus meillä ei ole tarpeeksi tietoja, Eurostatilla on vaikeuksia eh, antaa tietoja. Eh, raportin yhteydessä muun muassa meillä oli ongelma korota tietoja. Olen samaa mieltä kuin muut, mitä komission lähestymistapaan tulee ja esittelijän lähestymistapaan tulee ja toivon, että yksi ad hoc moduleista oli sellainen, että sitä käytettäisiin nuorisotakuuseen ja että tämä olisi oleellinen osa. No, kaksi teknistä kysymystä ja tarkistukseni varmasti liittyvät yksityiskohtiin enemmän kuin sisältöön. Mutta se, mitä muutkin sanoivat tarkistuksesta yksi, Haluaisin kysyä esittelijältä, että ehkä tähän voitaisiin viitata perusoikeuskirjan artiklaan 21. hän viitataan myös tiettyyn syrjintään. Tässä ei nyt sitten luetella näitä yksittäisiä syitä, kun puhutaan syrjinnästä ja sen vastaisesta taistelusta. Ehkä tämä olisi yksi tapa edetä. Ja, ja sitten tämä vaihtoehto kysymys, eli sanan optional-sanan käyttö tarkistuksessa neljä, sitten tarkistus yhdeksän. Ehkä tässä on joitakin ongelmia, nimittäin tässä ei päästä sitten päätavoitteeseen, nimittäin että tämä helpottaisi jäsenvaltioiden tilannetta ja helpottaisi osallistumista näihin ad hoc moduuleihin. Ja sitten vielä delegoidut säädökset ja tarkistus 10. Tämä on hieman sekavaa, <clears throat> koska nähän voidaan kyseenalaistaa koska vaan, miten tässä nyt oikeastaan tarkoitetaan. Eli tämä on hieman epäselvää, mikä, on, mikä tämän ajanjakson pituus on, joten odotan, että voin keskustella muiden varjoesittelijöiden kanssa tästä ja teen jotakin tarkistuksia. Merci. Je viens de me rendre compte que les interprètes trouvaient que... Niin, huomaan, että tulkit olivat sitä mieltä, että te luitte aika nopeasti. No, <clears throat> Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Anne Clemenceau Eurostatista. Lisäisin itse yhden kysymyksen. Nimittäin en näe, että otsikko olisi muutettu. Otsikko on kuitenkin vanha. Tässä puhutaan yhteisöstä. Minun tietääkseni tässä ei olla enää yhteisössä. Ja lakiteksteissä pitäisi ehkä ö, muuttaa tekstiä, mutta voitte selittää, miksi ette ole muuttanut, jos sitä ei ole muuttaa. Thank you very much. So, uh, I am in fact... Kiitos. Itse asiassa tämä asia ei suoraan kuulu minulle, mutta minä olen tällä kollegan sijaan Eurostatista. Mitä tulee tähän työmarkkinatutkimukseen, me olemme jo pitkään ollut tässä mukana vuodesta 1998, ja tämän ehdotuksen tarkoitus olisi mukauttaa tämä asetus nykyiseen toimielinten tilanteeseen, että komissio olisi sellaisessa asemassa, että olisi mahdollista antaa taloudellinen pano, sillä joka vuosi tulee jotain ad hoc moduuleja mukaan tähän ja me haluamme pystyä antamaan eh, avustuksia maillemme. Minä haluaisin nyt reagoida kolmeen seikkaan, jotka on otettu täällä esillä. Ensinnäkin yksi tällainen vaihtoehtoinen muuttuja, se, että vammaisuutta, etnistä alkuperää tai näitä tietoja tähän laitettaisiin. No komissio on samaa mieltä, että tämä ei ole oikea väline, jolla laittaa tämän tyyppistä tietoa. Me haluamme tätä kautta saada paljon tietoa työmarkkinoita koskien, eikä tänne pitäisi laittaa sellaista tietoa, joka voisi vaarantaa henkilöiden vastaamisen, kun heiltä kysytään. Jos ajatellaan muita kyselyjä, esimerkiksi vammaisuuden osalta, meillä on vammaisuuteen liittyviä kyselyjä. Jos haluatte tietoja vammaisuudesta, niin tähän meillä on erillinen väline, ja sitten meillä on myös eh, aineista puutteesta erillinen eh, kysely. Näistä voi saada tietoa meiltä. Ja kun ihmisiltä sitten asioita kysytään, niin on hyvin vaikeaa saada tietoa uskomuksesta etnisestä ryhmästä. Nämä ovat hyvin arkaluontoisia tietoja, kun niitä kysytään suoraan ihmisiltä, eli pitää olla hyvin varovaisia, jos tällaisia tietoja tänne lisätään, sillä lopulta emme saa haluamiamme tuloksia. Eli on oltava varovaisia. Erityisesti vammaisuuden osalta meillä on olemassa ihan tätä koskeva kysely. Sitten nämä delegoidut säädökset komission ehdotuksessa – me olemme tehneet ehdotuksia, joka koskee tätä tärkeää elementtiä, eli muuttujien eh, määrittely, jotka otetaan mukaan tänne vuosittaisen ad hoc moduulin. Tässä on eh, näitä rakenteellisia eh, tekijöitä, mutta kuten moni teistä on sanonut, niin koska tässä on paljon hyvin teknisiä asioita, esimerkiksi editointisääntöjä, niin tämä voitaisiin ehkä jättää täytäntöpano toimiksi. Eli tässä oli tämä ajattelutapa meidän eduksemme taustalla. Ja mitä tulee sitten rahoituskysymyksiin, komissio on selkeästi sitä mieltä, että ei ole hyväksyttävää se, että avustukset maksettaisiin könttä summina. Olemme sitä mieltä, että on annettava joustavuutta tähän täytäntöön panoon, niin että asetus pantaisiin täytäntöön mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja täällä sitten kysymys liittyen siihen, miten tämä moduuli valitaan. No, meillä on aina aiheita, jotka liittyvät työmarkkinoihin ja sitten meillä on suunnitelma, joka koskee näitä eri aiheita. Tämä tehdään yhdessä eh, kyseisen pääosaston kanssa. Tässä puhutaan aina siirtymästä, eh, nuorten siirtyminen työmarkkinoille esimerkiksi ja sitten eh, onnettomuudet työpaikalla, eli aina jotain työmarkkinoihin liittyviä asioita. Kiitos. very thankful for... Olen kiitollinen kaikista huomioista varjoesittelijöiltä. Ymmärrän, että olette tutkineet ja perehtyneet tarkkaan tähän ehdotukseen. Kiitän myös komissiota kommenteista, vaikka ette ole suoranaisesti mukana tässä asiassa. Me olemme kuitenkin tavanneet Eurostatin edustajat ja olemme esittäneet kysymyksiä, saaneet vastauksia, olemme keskustelleet mahdollisista ehdotuksistamme. <clears throat> Ensinnäkin kaikkein kyseenalaisin ehdotus, eli että otettaisiin käyttöön enemmän vapaaehtoisia kysymyksiä ja vastauksia. Ensimmäinen reaktio ei ole täällä, mutta missä? Haluaisin korostaa sitä, että kyse on ad hoc tutkimuksesta ja mahdollisuus esittää kysymyksiä. Täällä viitattiin muun muassa perusoikeuksien peruskirjaan, eli kaikki mahdolliset syrjinnän perusteet, jotka mainitaan peruskirjassa, niin otamme ne tässäkin mahdollisena kiinnostuksen kohteena. olen jo viitannut syrjintäasioihin. Me olemme tutkineet monia mahdollisuuksia tutkia näitä arkaluonteisia asioita. En minä kiistä sitä, etteivätkö nämä olisi arkaluontoisia kysymyksiä, mutta on mahdollisuuksia, keinoja saada täsmällisiä, anonyymejä vastauksia mahdollisuuksia kerätä tätä tietoa. Tämä vastaus alun perin, tai tämä ehdotus alun perin juosi vuodelta 2007. Tietyt poliittiset ryhmät alun perin niitä vastustivat, mutta mutta saman aikaisesti oli erilaisia tapahtumia muun muassa Pariisin lähiöissä ja muissakin muidenkin suurien kaupunkien lähiöissä. Ja usein syynä oli sellainen niin kutsuttu piilosyrjintä. Ja tuossa vaiheessa ei enää vastustettukaan niin kovasti, ja me sovimme varjoesittelijöiden kanssa niin kutsutuista myönteisistä toimista, joiden avulla voitaisiin torjua syrjintää ja mehän kaikki puhumme horisontaalisesta direktiivistä. Sellaista ei vielä ole. Eli ymmärrän, että tämä ehdotus on kyllä kiistanalainen. Ja minä toivon, että voimme keskustella siitä. Ja politi- poliitikkoinahan meidän täytyy olla riittävän rohkeita viedä tällaisiakin ehdotuksia eteenpäin. Muussa tapauksessa ei ole mitään järkeä toimia, jos me todella haluamme torjua syrjintää. Me tietysti keskustelemme teknisistä ulottuvuuksista vielä. Tehän viittasitte kommenteissanne sellaisiinkin. Aika on aika vähän tai tilanne on mutkikas ajan osalta, koska tämä on meidän viimeinen työviikkomme ja tarkistusten jättöpäivä on elokuun lopussa. Mutta minä toivon, <clears throat> että pääsemme eteenpäin ja että meillä on aikaa ehkä keskustella tästä ehkäpä elo-syyskuun vaihteessa. Haluan kiittää kaikkia panoksestanne. Bien, la rapportrice ayant euh, tenu les propos... Euh... Esittelijä on nyt jo käyttänyt puheenjohtajan puheenvuoron, niin mielelläni pitää muuta tekemistä. Voisin vain sanoa, että puheenjohtaja voi yhtyä tähän kalenteriin, mitä Esteli ehdotti 87.8. sähköisesti allekirjoitettavat tarkastusehdotukset kello 12 mennessä ja sitten syyskuussa asiasta eh, äänestetään tai, ja sitten taas lokakuussa. Ja sitten seuraavaksi meillä on kohta 26 Tämä on teollisuusvaliokunnan asia ja kyseessä on maa mietintö, jota laatii Reinhard Bütikofer. Ja kyseessä on Euroopan uudelleen teollistaminen, jotta voitaisiin saada aikaiseksi kasvua, eh, kilpailukykyä ja kestävyyttä. Olkaa hyvät, voitte tämän tekstin esitellä. Kiitos puheenjohtaja. Ottaen huomioon, kuinka laaja tämä aihe on, niin muutaman rivin lausunto on kyllä aika lyhyt, mutta me voimme tietysti tehdä tarkistuksia. Tämä uudistus tekee nyt mahdolliseksi tärkeät asiat työntekijöiden kannalta. Tämä on meidän prioriteettimme uudelleen teollistaminen. Sitä varten tarvitaan investointeja, jotka on hyvin kohdennettu. Niiden on oltava monimuotoisia, sillä tarvitaan tietysti uutta tekniikkaa, mutta ei saa unohtaa meidän eh, teosta perintämme, eli eh, terästä, tekstiiliä ja ilmailuja ja muita aloja. Meillä on paljon osaamista, meillä on välineitä, joilla voidaan saada uusia markkinoita ja olla kilpailukykyisiä kansainvälisesti. Investoinnit tutkimukseen voivat parantaa myös tuotantovälineemme Made in Europe ajatuksen edistäminen, se, että olisi eurooppalainen patentti ja että nuoret on paremmin koulutettu teollisiin tarpeisiin. Kaikki tämä edistää uuden teollistamista. Ei saa myöskään pelätä suurien Eh, teollisuusyritysten syntymistä, jotka ovat maailmanlaajuisia. Meidän kauppapolitiikassamme pitäisi ehkä enemmän huomioida teollisuuspolitiikka. Ja tässä ehdotan myös sitä, että perustettaisiin yksi yhteinen luukku yrittäjien suuntaan niin, että he voisivat saada kaikki tarvittavat tiedot, jotta jotta he voisivat ymmärtää, kuinka tärkeää olisi pitää toiminta Euroopassa tai palauttaa toiminta tänne Eurooppaan. Tämä innovaatio- ja yrittäjähenkisyyshanke ja yrittäjien kilpailukykyhanke ja PK-yrityshanke COSME, johon tulee 2,5 miljardia euroa 2014-2020. Nämä hankkeet ovat sellaisia, että niistä on liikkeelle. On sataikaiseksi sellainen ympäristö, jossa ollaan yrittäjä myönteisiä, on edustettava eh, eurooppalaisen yritysten kestävää kehitystä ja on avustettava yrityksiä alkuperämaan ulkopuolella ja helpottaa markkinoille pääsyä. Tässä tavoitteitamme ja ITREN eh, on huomioinut myös muut valiokunnat, eli meidän on nyt pyrittävä eh, esittämään tarkistuksia, jotka liittyvät nimenomaan meidän mandaattimme, mutta on hyvin tärkeää muistaa, että eh, vahva työllisyys on tärkeä, sillä tämä edistää työllisyyttä ja minä olen valmis vastaamaan ja kuuntelemaan kollegoja, huomioimaan heidän ajatuksensa. madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa ja niiden aiheiden kanssa, joita esitettiin erityisesti siitä, että Euroopan teollisuutta täytyy vahvistaa. Sehän on omiaan luomaan työpaikkoja. Me tarvitsemme niitä useilla sektoreilla. Ei pidä rajoittua vain innovatiivisiin sektoreihin, vaan täytyy rohkaista yrittäjähenkisyyttä kaikilla aloilla. On tärkeää, tärkeää muun muassa investoida oppimiseen ja oppikoulutustoimintaan. Siihen tarvitaan tärkeämpi talousarvio kuin mitä toistaiseksi monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä on kaavailtu. Sitten täytyy vahvistaa sosiaalidialogia ja valitettavasti ehdotus meidän kollegamme Alejandron lainsäädäntöehdotus vaikutusta ei komissiossa ole, sitä ei ole otettu vaarin sosiaalidialogin osalta. Sitten mitä tulee pk-yrityksiin, totta kai teollisuutemme täytyy perustua suuriin johtajiin, mutta tarvitaan myös pk-yrityksiä. Näitä pk-yrityksiä täytyy kehittää, mutta minun mielestäni täytyy myös kiinnittää huomiota hallinnolliseen yksinkertaistamiseen – ei kuitenkaan liikaa. Sekin saattaa kalahtaa oman nilkkaan. Ja sitten haluaisin, että pohtisimme tutkimuksen merkitystä, tutkimuksen ja kehityksen, mutta ei pitäisi keskittyä ainoastaan innovatiivisiin sektoreihin, vaan tutkimus ja kehitys koskee kaikkia sektoreita. Kaikki sektorit voivat edistyä ja ta- tästä puhuttiin, ja tarvitsevat myös riittävän budjetin. Toinen teema, johon haluaisin kiinnittää huomiota, ovat kauppaneuvottelut, kansainväliset kauppaneuvottelut. Täytyy kiinnittää huomiota vapaakauppatendensseihin. Täytyy saada oikeanmukaista kauppaa, <coughs> kaupavaihtoa niin että voidaan kehittää myös omaa teollisuuttamme tältä osin täytyy olla hyvin valppaana. Olisi hyvä, jos voisimme tätä ajatusta vielä kehittää. Ja sitten loppuun sanoisin, että minua askarruttaa yksi tajaanin toistuva huomio, nimittäin se, että da, että komissiolla ei riittävästi olisi ehkä toimivaltoja tällä alalla. Olisi hyvä, jos Euroopan unionissa saisimme todellisen yhteisen teollisuuspolitiikan, jolla olisi vaikutusta, todellista vaikutusta, niin että voitaisiin koordinoida toimia niin, että voisimme uudelleen kehittää Euroopan teollisuutta. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? Jos ei ole, onko komissiolla jotain sanottavaa? Ei, ei ole tarpeekkaan. Maybe. No ehkä aivan lyhyesti. Kiitoksia kommenteista. Ehkä tartun muutamaan kohtaan. Eli puiteehdot, tämä koskee kaikkia sektoreita. Meillä on jotakin prioriteetteja, mutta ei näitä perinteisiä sektoreitakaan pitäisi unohtaa. Ja sitten on tehty myös aloitteita, jotka liittyvät muun mm. muassa näihin sektorikohtaisiin aloitteisiin. Sitten teollisuuspoliittinen kysymys. Yritämme saada tässä enemmän johdonmukaisuutta komission eri politiikkojen välillä. Aloitimme kilpailukyvystä mutta yritämme kehittää tätä vielä tänä vuonna. Kiitos. Euh, je vais redonner la parole au Voisin antaa puheenvuoron vielä esittelijälle. Mielestäni meidän lausunnossamme tulisi ottaa huomioon myös menettely, johon komissiossa on jo ryhdytty. Kyse on niin kutsutusta <coughs> fitness checkistä mikä tarkoittaa sitä, että kilpailukyvyn tähden halutaan tarkistaa joukkoa lainsäädäntöä, esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä, jolla saattaa olla myös tietynlainen yhteiskunnallinen ulottuvuus. Esittelijä, saatte puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä kommentista. tästä terveystarkastuksesta, fitness-checkistä ja minusta ei ole mitään ongelmaa sille, että voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Odotan innolla kollegojen tarkistuksia ja sitten taas kokoonnumme miettimään sitä, miten voidaan tätä lausuntoa täydentää. Ja voimme sitten antaa sen eteenpäin asian valmistelun valikunnalle. Kiitos. Kiitoksia. Tarkistusten jättöpäivä myös on 15. heinäkuuta. Niitä tarkastellaan myös kompromissia 18. syyskuuta 25. päivä äänestetään. ITRE äänestää 26. Ja nyt pääsemmekin viimeiseen kohtaan, mutta sitä ennen annan puheenvuoron esittelijälle, joka kertoo Euroopan väestön demografisia tilastoja koskevista neuvotteluista neuvoston kanssa. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tämä oli kolmas neuvottelukerta Ja näin päästiin näihin osa kohtiin, eli tämä väestö, jolla on pysyvä asuinpaikka. Tässä on muutoksia neuvoston ehdotukseen ja sitten neljännen kohdan käsittely ja seitsemän a käsittely hyväksyntä ja sitten poikkeus uuteen 8a kohtaan ja sitten tarkastelu lausike, tämä on 23. tarkistus parlamentilta. Kolmannessa trilogissa saatiin aikaiseksi yhteisymmärrys. Tässä oli komissiokin mukana kaikkien juristilingvistien kommenttien pohjalta päästiin eteenpäin. Erityisesti tämä oli artikla 5 ja 3 kolme ja sitten toinen ja neljäs kohta johdannosta ja 14 artiklasta päästi myös yksimielisyyteen ja sitten syyskuussa pidetään vielä viimeinen neuvottelu ennen kuin tämä asiakirja tulee takaisin valiokuntaan ja siitä äänestetään. Kiitos. Euh, bien euh, bravo monsieur le rapporteur moi je niin, minä ehkä lisäisin vielä sen Haluaisin sanoa, että onneksi meillä ei ole trilogia tästä aiheesta. Odottelemme Koreperin, Koreperin tuloksia. Toivon, että ne ovat hyvät ja lopulliset, koska mehän odottelemme vielä kahta kysymystä. Ensinnäkin sen derogaation poistamista, josta neuvostossa äänestettiin. Ja sitten toivomme, että komissio laati uudestaan sen kertomuksen, jota me olemme pyytäneet, koska se kuuluu komission vastuualueeseen. Ja sitten itse tästä asiasta, sehän on hyvin kiistanalainen, sanoisin vain, että teille, jotka olette läsnä, sanoisin vain, että se dynamiikka, jolla komissio on halunnut tässä tekstissä ottaa huomioon väestön kehityksen realiteetit. On myös ymmärretty, että kaikki ei toimi välttämättä niin nopeasti kuin olisimme voineet toivoa. Ja siksi me saimme sellaisen ajatuksen, että voisimme käynnistää mekanismin, joka kirvoittaisi jäsenvaltioita pitämään paremmin lukua väestöstään niin, että voitaisiin ottaa myös huomioon väestön lukumäärä neuvoston äänten painotuksissa. Ja ylipäänsä EUn politiikkaa laatiessamme kuitenkin yksi varoitus. Tämä logiikkahan, siis tähän voidaan soveltaa seuraaviin asioihin. Toisaalta siihen painoarvoon, joka kullakin jäsenvaltiolla on neuvostossa, ja toisaalta myös siihen, miten yhteisen varoja jaetaan. Ja se vaikuttaa myös parlamentin meppien lukumäärään. Ei minun tarvitse tätä enemmän selittää, mutta te tiedätte, mistä on kyse. Palaamme äänestykseen syyskuussa. Äänestämme tästä tekstistä, kun siitä on Koreperissä keskusteltu. Sitten 27 kohta pyytäisin työmarkkinaosapuolten edustajat paikalle. Kiitän teitä siitä, että olette paikalla, koska on jo jokin tovi kulunut siitä, kun olemme saaneet sopimuksen työmarkkinaosapuolten kesken. On mukavaa voida toivottaa teidät tervetulleeksi sen jälkeen, kun on saatu aikaan sopimus, joka koskee nuorisotyöllisyyttä – koskevaa toimintasuunnitelmaa. Meillä on muutama minuutti vielä aikaa keskustella siitä, mitä Liettuan puheenjohtajakaudella tältä, tällä saralla tehdään. Annan ensin puheenvuoron, kuten tapana on, Maxim Serrutille. Hän edustaa Business Europea. Ja sitten jaamme puheajan niin, että otamme huomioon tämän jäljellä olevan ajan. Toivottavasti Euroopan parlamentti voi loppujen lopulta tukea tätä ehdotusta tai tätä sopimusta. Maxim Serruti, saatte puheenvuoron. Madam Chair, dear members of the European Parliament. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää tästä kutsusta voin esittää tässä toimintaohjelman, mitä nuorisotyöttömyyteen tulee. Tämä hanke alkoi syyskuussa 2012 ja saa toimisen päätökseen vuonna 2013. Ja noin seitsemässä kuukaudessa me pystyimme saadaan, saamaan sovun aikaiseksi. Ja mielestäni tämä on tasapainoinen ja hyvä sopimus ja eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ovat kantaneet kortensa kekoon, mitä ratkaisuihin tulee, jotka yleensä tehdään kansallisella tasolla. Mutta Euroopan tasolla olemme esittäneet ratkaisuja, jotka täytyy ottaa huomioon myös kansallisella tasolla. Molemmin Molemmat osapuolet ovat olleet tässä mukana ja työmarkkinaosapuolella meidän täytyy rakentaa olemassa olevia käytäntöjä, mutta myös kehittää uusia. Meidän täytyy taata se, että maat, työmarkkinosapuolet ja hallitusten täytyisi tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja siksi me toimimme täällä myös Euroopan tasolla. Kun näitä käytäntöjä rakennetaan, niin saadaan aikaiseksi innovatiivisia ratkaisuja. Mitä Business Europein tulee, niin mielestämme tämä toimintaohjelma on tärkeä monestakin syystä. Me olemme nähneet, että monissa, monista aloitteista on keskusteltu. Nuoriso takuu on ollut yksi niistä. Sitten tämä mm, ammattikoulutusallianssi Leipzigissä ja niin edelleen. Ja me olemme konkreettisesti olleet mukana näissä kaikissa, mutta lähtökohtana tässä on ollut se, että pitäisi luoda työllisyysmahdollisuuksia nuorille ja meidän täytyy sitten taata talouskasvu. Tämä on yksi ehto. Me tarvitsemme vakaata makrotaloudellista politiikkaa. Ja totta kai tässä myös koulutuspolitiikalla on tärkeä osa. Pitäisi luoda avoimet ja dynaamiset työmarkkinat koulutuspolitiikka sitten muun muassa tukee tätä. Ja jos aloitamme nyt koulutuksesta, niin haluaisin painottaa sitä, että miten tärkeää työpaikalla oppiminen on, ja tässä täytyisi ottaa myös hyvät käytännöt huomioon Euroopassa. Tässä on pääteksti ja liite, ja liitteissä on hyviä esimerkkejä. Mitä harjoittelun tulee esimerkiksi, niin Tanskan esimerkki on ollut erittäin myönteinen kokemus. Harjoittelu tapahtuu yrityksessä tällaisessa duaalisen oppimisen mallissa. Ja tätä kautta me voimme parantaa järjestelmiä. Tämän tulee olemaan yksi osa vastauksiamme. Ja sitten mm, työmarkkinoiden uudistaminen muun muassa lainsäädännön kautta segmentointia täytyisi vähentää ja nuorten täytyisi päästä paremmin työmarkkinoille. Ja ennen kaikkea mm, työvoimakustannukset ovat tässä tärkeässä asemassa, jotta nuoretkin pääsisivät työmarkkinoille. Haluaisin tässä ottaa esille Ruotsin mallin. Ruotsin työmarkkina osapuolet ovat teknillisellä ja insinöörisektorilla sopineet ratkaisuista, jotka liittyvät alle 25-vuotiaisiin nuoriin niin henkilöt siis, jotka ovat alle 25, niin Ruotsissa on sovittu aivan tietyn tyyppisestä työsopimuksesta, joka voi olla voimassa 12 kuukautta. Se voidaan uusia. Siinä on korvaus työstä, mutta sitten korvausta ei ole, kun harjoitellaan tai kun saa ohjausta työhön yrityksessä. Ja tätä pitäisi painottaa hyvänä esimerkkinä, koska työvoimakustannukset ovat erittäin tärkeä, kun houkutellaan työnantajia antamaan työpaikkoja nuorille. Ja tämä on erittäin tärkeää nuoren työllistettävyyden kannalta. No sitten yrittäjyys on viimeinen kohta, jota haluaisin painottaa. Tässä on otettu huomioon samaan aikaan koulutuksen rooli, jotta voitaisiin eh, myös tukea yrittäjyyttä, mutta tässä myös keskitetään nuoriin yrittäjiin. Se saattaa johtaa työllistettävyyteen. Italiassa on nähty hyviä esimerkkejä. Tämä on yhteinen aloite tietyn pankin ja nuorten yrittäjien välillä. Ja tämä voisi ehkä olla myös hyvä käytäntö. Meidän puitet toiminnassamme me olemme mielestämme olleet konkreettisia, mutta olemme ottaneet tässä myös laajasti nuorisotyöttömyyden huomioon. Tässä on oppimisen neljä prioriteettia ja tässä on löydetty oikea sekoitus, mitä tulee kriisin pitkän aikavälin ratkaisemeen. Ja tässä on puututtu myös rakenteellisiin ongelmiin Euroopassa. Kiitos. Mais les interprètes vont pas vous remercier parce que... Tulkit eivät nyt kiitä teitä, koska puhuitte liian nopeasti. Vaikka kyllä pysyitte puheajassa. Patrick Itcher on seuraava. Edukkia edustaa. Merci, président, mesdames, messieurs. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Maxim tämän jo teki selväksi, tai hän ehkä sitä sanotkaan. Eli meidän työohjelmamme, työmarkkinaosapuolten työohjelma, josta neuvoteltiin tammikuussa 2012. Siinä korostettiin ensin yhtä oleellisinta eh, prioriteettia työttömyyttä ja erityisesti sitten nuorisotyöttömyyttä. Ja minä olen tässä laskenut seitsemän kuukauden ajan, kun neuvoteltiin, niin joka päivä tuhat nuorta joutui taas työttömäksi tuhat päivässä. Eli kyllä tässä 2012 syksyllä aloitettiin viralliset neuvottelut, mutta koska meillä oli muitakin asioita käsittelyn kohteena, niin itse asiassa me neuvottelimme ainoastaan 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä nyt, nämä ovat kolmannet neuvottelupuitteet tai yleissopimus. Tämä on nämä ovat kolmannet puitteet sen jälkeen, kun käsiteltiin elikäistä oppimista ja tasa-arvoa. Ja voisin sanoa, että keskustelu oli hyvin kiivasta välillä, todellakin kiivasta, mutta voin yhtyä maksimiin siinä mielessä, että mielestäni tämä teksti on aika lailla hyvin tasapainotettu. Eli sitä voidaan kyllä puolustaa. Ja jos katsotaan tätä ammattiliittojen näkökulmasta, niin on tärkeää korostaa sitä, että 5,7 miljoonaa työntekijää ei heidän asemansa pystytä muuttamaan muuten kuin, että tehdään makrotaloudellisia toimia, on laajenteita tätä kakkua ja tarvitaan sukupol- sukupolvien välistä eh, solidarisuutta. Ei kannata ottaa Eh, iäkkäämpiä työntekijöitä tai kokenempia pois, jotta saataisiin nuoret töihin. Eh, ei tarvitse pidä siirtää ongelman paikasta toiseen, vaan ratkaista se. Ja kuten täällä on sanottu, niin kriisin sosiaalis-taloudelliset seuraukset ovat nyt jo niissä rajoissa, mitä sosiaalisesti voidaan hyväksyä. Ja vaikka nuorisotyöttömyyden osalta on hyväksytty jo muita toimia. Meistä tämä nuorisotakuu oli todella keskeinen asia. Nämä neljä kuukautta, joiden kuluttua sitoudutaan jotain löytämään, oli symbolisesti tärkeää, että otettaisiin todellakin jotain välineitä käyttöön. Minä olen muualla jo puhunut näistä kuudesta miljardista. Tässä voidaan laskea tätä vähän eri tavoinkin, mutta ensin puhuttiin kuudesta miljardista ja tämä oli 126 euroa per nuori per vuosi. Jos tätä verrataan Saksaan, niin siellä esimerkiksi sijoitetaan nuorta kohden noin 20 000 oppisopimuskoulutukseen, eli siis 6 miljardia on selvästi riittämätön määrä, enkä nyt lähde edes puhumaan näistä eh, biljonista, jotka on käytetty pankkien pelastamiseen. Tämä oli siis vain suluissa. Ja sitten jos palataan sitten tähän kohtaamattomuuteen on tärkeää, että yritykset ja nuoret on saatettava kohtaamaan. Pitää huomioida kuitenkin myös nuorten tavoitteet. Ei nuorista voi tehdä formatoitavia pieniä kappaleita, jotka sitten laitetaan sinne yrityksiin sisälle. Liikkuvuus kyllä hyvä, mutta on kuitenkin muistettava, että kahdesta miljoonasta on 100 000 henkilöidessäkin maassa poistunut maasta. Tämähän ratkaisee ongelman lyhyellä aikavälillä, mutta ei sitten pidemmällä tai keskipitkällä aikavälillä. Ammattiliitot korostavat laatua, työpaikkojen laatua ja oppisopimuksen laatua, harjoittelupaikkojen laatua. Tästä on taisteltu nyt pitkään. Lopulta pääti, päästiin yksimielisyyteen, eli tietty osa tästä harjoittelusta voisi olla ikään kuin eh, tällainen eh, trampoliini, ja sitä kautta päästäisiin eteenpäin, mutta on huomioitava myös väärinkäytökset. Jos ajatellaan sitten yrittämistä, niin on tärkeää korostaa sosiaalisti ja ympäristön kannalta vastuullista toimintaa. Tässä siis meidän prioriteettimme on selvää, että tällä hetkellä nuorten tilanne on todella dramaattinen ja kun tämä sopimus tehtiin, niin se esiteltiin saman tien Roomassa seminaarissa neljän maan edessä. Tarkoituksemme on käydä sitä esittelmässä vielä äh, noin 12 maassa tänä vuonna ja vuonna 2014 haluamme kaikki jäsenemme liikkeelle niin, että teidän kanssanne ikään kuin julistetaan sotaa nuorisotyöttömyydelle. Kiitoksia kovasti. Sitten annan puheenvuoron Liljan Volodzinskille. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin muistuttaa siitä, mitä kaksi kollegaa jo sanoivat, eli että nuorisotyöttömyys on taloudellinen ja sosiaalinen, mutta myös inhimillinen huoli, kiire. Ja se olikin vuosien 2012-2014 työohjelmamme pääpaino ja olemme iloisia siitä, että seitsemän kuukauden aikana saimme päätökseen mielestämme ja varmaan teidänkin mielestänne hyvän ähm, saavutuksen, hyvän sopimuksen. Se oli ajankohtainen. Siinä keskityttiin todellisiin ongelmiin, nuorisotyöttömyysongelmaan, siihen, miten vaikeaa nuorten on löytää työpaikkoja, kestävää työpaikkaa. Äh, keskityttiin myös yritysten ongelmiin rekrytoida nuoria ihmisiä. Meillä on 80 suositusta, jotka ovat pitkän ja lyhyen tähtäyksen suosituksia. Ja me olemme ne kohdistaneet paitsi työmarkkinaosapuolille myös suurelle yleisölle. Euroopassa olemme keskittyneet koulutukseen oppimiseen, siirtymäkauteen ja työllisyyteen ja yrittäjyyteen. Nyt korostaisin muutamia avainsuosituksia, joita pidämme erittäin tärkeinä kaikille, mutta myös pk-yrityksille, koska tarkoitus on, tarkoituksemmehan on antaa koulutusta niin, että kouluttamattomaan työvoimaan liittyvä ongelma ää, ähm, siirtyisi pois päiväjärjestyksestä. Muistuttaisin, että on sellaisia maita, joissa on pitkät perinteet oppisopimuskoulutuksesta, muun muassa Saksassa ja Itävallassa pk-yritykset ovat mukana kouluttajina, mutta nekin tarvitsevat tukea voidakseen lisätä koulutusmahdollisuuksia niin, että voivat antaa nuorille enemmän koulutuspaikkoja. Siirtymäajasta olemme myös, siirtymäajasta puhuen olemme myös yksilöineet tämän kuuluisen kohtaanto-ongelman. Haluamme antaa enemmän tietoa nuorille, jotta he tekisivät oikeita koulutusvalintoja ja sopeuttaisivat myös jo olemassa olevia taitojaan niin, että voivat täyttää avoimia työpaikkoja. Ja haluamme myös tunnustaa niin kutsutun ei-muodollisen pätevyyden joka on erityisesti hyödyllistä sellaisille nuorille, joilla ei ole korkeapätevyyttä. Ja aivan kuten Maksim sanoi, niin tällä hetkellä nuorten työllistämiskustannukset ovat erittäin korkeat, myös työllis- työvoimalainsäädäntö on aika tiukkaa, ja meidän toimintasuunnitelmassamme ehdotetaan uudenlaisia sopimuksia, työehtoja, jotka tukevat tai antavat nuorille paremmin mahdollisuuksia saada ensimmäisen työpaikan – Haluamme myös avittaa nuorten integroitumista työmarkkinoille. Ja sitten tämä yrittäjyys. Tällä hän Euroopasta puuttuu yrittäjyyshenkeä. Toimintasuunnitelmassa suositetaan, että kehitettäisiin yrittäjyyskulttuuria edistämällä yrittäjyyttä, antamalla ö, osviittaa yrittäjiksi toivoville henkilöille. Ja lopuksi johtopäätöksen omaisesti sanoisin, että tämä toimintasuunnitelmamme on hyvä väline, koska se on riittävän joustava. Sitä voidaan sopeuttaa kansallisiin ja alueellisiin tilanteisiin, jotka poikkeavat tietysti toisistaan. Nuorisotyöttömyys on erilaista eri Euroopan kolkissa, ja tämä toimintasuunnitelma perustuu myös olemassa olevaan käytäntöön. Mm. Mutta jotta se voisi olla tehokas, niin ty- nuorisotyöllisyysaloitteen tulisi sitä tukea. Siitähän päätettiin Euroopan neuvostossa ja nuorisotakuun tulisi myös sitä tukea. Ja toivottavasti jäsenvaltiot ottavat piakkoin käyttöön omat nuoriso toimintasuunnitelmansa ja ottavat siinä vaiheessa huomioon myös nämä meidän ehdotuksemme. On myös erittäin tärkeää, että pk-yritykset saavat tukea, jotta voisivat luoda enemmän työpaikkoja. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia kovasti. Sitten viimeinen esitys. Anders, Andre, Anders Persson. Thank you very much, Madam Chair, and dear members of the European Parliament. Kiitos. Haluaisin kiittää valiokuntaa kutsusta. Haluan esittää meidän toimintasuunnitelmamme. Jatkan siitä, mihin kollegat lopettivat. Tämä on vahva merkki työmarkkinaosapuolilta taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Puiteohjelmassa on monia tärkeitä kohtia julkisen sektorin työnantajille. Tässä on paljon kysymyksiä, johon tarvitaan kaikkien ponnisteluja ja haluaisin ottaa tässä kolme tärkeintä asiaa esille tässä yhteydessä. Esimerkiksi terveysalalla tai koulutuksessa täytyisi kiinnittää huomiota olemassa oleviin työpaikkiin. Monet julkisen sektorin tahot eivät saa tarpeeksi työntekijää. Tässä täytyisi painottaa näiden paikkojen puolensa vetävyyttä. cp näkökulmassa tässä täytyisi tehdä yhteistyötä kouluttajien ja työnantajien välillä. Ja tätä kautta voidaan sitten parantaa tietoisuutta eri mahdollisuuksista. Ja siksi on tärkeää, että tämä kysymys otetaan myös toimintapuitteisiin mukaan. Dynaaminen yhteistyö koulujen ja työnantajien välillä on sellaista, että voisi järjestää esimerkiksi avoimien ovien päiviä niin, että nuoret pääsevät käsiksi tietoon. Ja todellakin koulutuksen täytyisi olla tarpeiden mukaista. Ja toinen tär- Another important aspect is investment in education. Täytyisi investoida myös koulutukseen. Tämä on ehkä kaikkein ilmeisin asia, mutta kuitenkin leikkauksia tehdään ympäri Eurooppaa. Ja täytyy todellakin investoida koulutukseen. Tämä on selkeä, selkeä viesti toimintamallissamme. Ja jatkan siitä, minkä mainitsin. Ammatillinen koulutus on asia, jota täytyy tukea ähm, äh, monin vaihtoehdoin ja on monissa maissa ei ole tätä äh, kaksijakoista järjestelmää. ainakin lopettaa tähän. Euh, Alejandro Serkas. Kiitoksia. Alejandro Serkas saa puheenvuoron. Kostello. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Como es lo... Kiitos puheenjohtaja. On selvää, että tässä kun nämä neljä puhujaa. Heidän puheenvuoronsa he edustavat työmarkkinaosapuolia ja sosiaalidemokraatin minun on ensimmäisenä onniteltava heitä, sillä he ovat nyt toimineet kunnolla tässä vaikeassa vaiheessa. Ja tässä kärsii moni, ei ainoastaan nuoret, tämä on myös meidän ongelmamme, niin kuin he ovat sanoneet kampanjassa, joka, jota on käyty ympäri Euroopan, niin hekin ovat meidän tulevaisuuttamme. Jos heillä ei ole tulevaisuutta, niin meillä ei ole tulevaisuutta Euroopana. Ja se, että joissain maissa epäonnistutaan niin räikeästi tulevaisuuden rakentamisessa, niin että saataisiin jonkunlainen kohtuullinen elämä rakennettua. Tämä on ikään kuin sitä, että Eurooppa ei anna tämän kokonaisen sukupolven kehittää itseään. Tässä voi tulla väestöongelmiakin, jos ei pystytä perhettä perustamaan. Tässä on erilaisia väestökehitykseen liittyviä ongelmia, jos nuoret eivät pysty löytämään työpaikkoja, luodakseen perhettä tai sitten työpaikat ovat niin huonoja, että he eivät voi sitoutua tulevaisuuden rakentamiseen. Haluaisin siis onnitella teitä ja kiittää näistä ponnistuksista ja meidän on nyt yhdessä todellakin käsiteltävä tätä ongelmaa. Se, että tämä puitesopimus allekirjoitetaan, on selvä merkki siitä, että toimielimet voivat tehdä yhteistyötä. Täällä valiokunnassa on nyt suunnattu hyväksytty samansuuntaisia ajatuksia. On tärkeää kansalaisyhteiskunnassa ja yrityksissä työskennellä tämän asian eteen. Ja kaikkein tärkeintä on, että käydään vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. On havaittavissa, että ongelma ratkeaa parhaiten niissä maissa, joissa on korkea sosiaalisen vastuun taso. Tässä mielessä on Itävalta, Suomi, Tanska, Ruotsi ja hyvin paljon työmarkkina vuoropuhelua näissä maissa. Sitä on erityisen paljon siellä. Yhteiskunta on järjestäytynyt siellä. Nuorisoa ei pidetä halpana työvoimana, vaan pääomana, johon on sijoitettava ja jota on kunnioitettava. Tällä tavoin pystytään ongelman ratkaisemaan. Näistä suosituksista on varmasti hyötyä kaikille. Haluaisin sanoa erityisesti Maxim Serrutille, että kun emme joka päivä pysty tällaisia äh, sopimuksia saamaan aikaiseksi, niin haluaisin nyt sanoa Business Europeille, että toivottavasti jatkoksi tulee muitakin sopimuksia. Nyt mietin erästä mietintöä järjestelystä, jonka olen laatinut. Olisi hyvä, jos voitaisiin jatkossa saada sopimuksia, jotka mahdollistaisivat tämän. On tietysti tilanteita, jossa markkinat tai yritykset yksin eivät ryhdy tarpeeksi vahvasti toimiin. Meidän on tehtävä yhteistyötä, kun kyseessä ovat yhteiset haasteet. Ja lopuksi puheenjohtaja haluaisin esittää muutaman huolen, mitä meillä on näihin aloitteisiin liittyen. Ne ovat hyviä, mutta eivät kuitenkaan tarpeeksi pitkälle meneviä. Ensinnäkin tämä niin kutsuttu nuorisotakuu. Siitä on poistettu sana eurooppalainen ja siltä puuttuvat myös tarvittavat määrärahat, jotta nuoret voisivat pitää sitä oleellisena välineenä. Olemme myös huolestuneita, ja tekin olette huolestuneita, ja kaikki haluavat työpaikkoja tai koulutusmahdollisuuksia, me unohdamme, että tarvitaan aina laadukkaat puitteet. Ei Eurooppa voi lähteä liikkeelle vain sellaista uudistuksista, että vähennetään palkkoja, vähennetään sosiaalisia oikeuksia. Ei tämän päivän ongelmia voi ratkaista niin tai asioita lyhyellä aikavälillä. Tarvitaan aina tämä laatu, näkökulma ja myös koulutuksessa on hummetava laatu. Ei nyt pidä etsiä sellaisia äh, helppoja ratkaisuja, jotka ratkaistaan asiat lyhyellä aikavälillä, mutta kuitenkin pitkällä aikavälillä luovat lisää ongelmia. Ja sitten, kun en ole vielä tähän asiakirjaan täysin paneutunut, haluaisin esittää kysymyksen, onko tarkoitus tehdä seurantatyötä ja valvoa tätä asiaa jatkossa, sillä todennäköisesti Euroopan parlamentti voisi teidän kanssanne seurata sitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, miten komission neuvoston ja parlamentin ohjelmia seurataan ja myös teidän puitteita, jotka koskevat työmarkkinaosapuolia. Tarvittaisiin tällainen palautemekanismi, niin että voimme ottaa oppia toinen toisiltamme. Ei pidä ainoastaan panna näitä aloitteita käyntiin, vaan niitä on sitten seurattava myös. Eli onnittelen teitä ja tämä ei saa nyt tästä laantua. Tarvitaan uusia e, muitakin puitteita muille, jotka hekin tarvitsevat apua. Thank you, Chair. Um... I Kiitoksia. Lupaan puhua hitaasti. Tulkelta pyydän jo etukäteen anteeksi. Niin, tämä on erittäin tervetullut asiakirja. Minä itse tulen Irlannista ja meillä on suuria ongelmia nuorisotyöttömyyden parissa ja meillä on myös suuria ongelmia maahanmuuton rintamalla. Me menetämme parhaita kykyjämme maasta muuton vuoksi ihmiset muuttavat paitsi EU-hun myös Kanadaan, Australiaan, USAhan ja se on meille suuri ongelma. Nuoret ihmiset, jotka ovat Irlannissa työttömiä, työttömyydellä on ollut erittäin rapauttava vaikutus yhteiskuntaan, nuoriin. Se vieraannuttaa ihmisiä yhteiskunnasta. Ihmiset tuntevat olonsa irrallisiksi ja se on vaarallista on vaarallista se, että on suuria joukkoja nuoria ihmisiä, jotka vaeltelevat päämäärättä kaduilla. Seuraamukset voivat olla pahat. Tämän parlamentin prioriteetti on johtanut, on myös ollut Irlannin prioriteetti puheenjohtajavaltiona. Ja on erittäin hienoa, että että nuorisotakuusta saatiin yhteisymmärrys ja saatiin tämä kuuden miljardin dollarin äh, summa, mutta piruhan piilee yksityiskohdissa ja paljon työtä täytyy tehdä äh, nuorisotakuun toteuttamisessa. Miten se tulee eroamaan muista hyvistä suunnitelmista, joita meillä on? Miten täytäntöönpanoa toteutetaan niin, että voimme äh, kohdentaa avun niille, jotka sitä tarvitsevat. Monet ryhmät ovat jo nyt suljettu pois tämänhetkisistä sosiaalirahaston ohjelmista. Miten voimme taata sen, että me saamme nuoret ihmiset mukaan nuorisotakuohjelmaan ja Miten voimme varmistaa sen, että kun he otetaan, heidät otetaan tähän ohjelmaan, niin he kuuden kuukauden kuluttua lähtevät putkesta ulos, heille ei tarvita mitään vaihtoehtoja ja menetämme taas nämä ihmiset. Tämä huolestuttaa minua erityisesti. Toinen asia, joka huolestuttaa minua, liittyy siihen, että ne nuoret, jotka ovat tällä hetkellä töissä, ovat vain tilapäisessä työssä, osa-aikatyössä, prekäärissä työssä. Me olemme jo menettäneet käsityksen siitä, mitä on säällinen työ. Ja vaikka puhumme säällisestä työstä, ihmiset tulevat opettajiksi Irlannissa, heillä on paljon heikommat työsopimukset kuin tämänhetkisillä vanhemmilla työntekijöillä. Joskus ammattiliitot kyllä asettavat hyviä ehtoja uusille työntekijöille, mutta käytännössä se ei toimi. On erittäin tärkeää, että me voimme varmistaa sen, että työnantajat ottavat nuoria mukaan koulutukseen ja sitten sitoutuvat siihen, että antavat tälle ihmiselle todella sellaista koulutusta, että siinä vaiheessa kun koulutusjakso loppuu, niin ei käy niin, että he ovat oman onnensa nojassa, vaan saavat jonkinlaisen sertifikaatin, todistuksen tästä koulutuksestaan. Se olisi tärkeää. Ja hyvin paljon tässä asiakirjassa on hyvää, mutta kysymys kuuluu, miten tätä toteutetaan, miten voimme Euroopassa toimia ja miten voimme kotimaissamme toimia. Mm, Thomas Handel, puis Evelyn Regner. ah non, okay. Euh, puis Pervenche si on aura fini. Alors Thomas Handel. Ja sitten Pervenche Beres, ja hän onkin viimeinen. Niin, kollegat ovat täällä jo että minulla olisi vain muutama seikka mainittavana aivovuodosta. Ei mielestäni puhuta tarpeeksi, on puhuttu maastamuutosta aikaisemmin. On muutettu eri maihin tai eri mantereille tai ehkä Euroopan sisäistä muuttoliikkeestä. Ja ihmiset, joilla on nyt korkea koulutus, he menevät Saksaan tai teollisiin keskuksiin ja he sitten jäävät sinne. Ja sitten on jäsenvaltioita, joilla on tällä hetkellä taloudellisia ongelmia ja he kärsivät eikä sitten pystytä luomaan uusia työpaikkoja. Olen kuullut hyvin vähän siitä, mikä tilanne on sisäisen muuttoliikkeen osalta. Me tarvitsemme uuden aloitteen, jossa tarkastellaan tätä asiaa. Arbeitslosigkeit. Meret saa emme tätä kautta saa mitään aikaiseksi, vaan kysymys kuuluu, että miten me voimme toisien toimien kautta saada jotain aikaiseksi ja niin, että sitten myös työnantajapuoli olisi tässä mukana niin, että ihmiset <clears throat> pystyvät elämään eivätkä köyhdy. Tästä en ole kuullut mitään. No, sitten yksi asia, jonka itse tunnen erittäin hyvin. No, koulutettavien täytyy tulla halvemmiksi, jotta jotta sitten heidät voidaan ottaa mukaan johonkin tiettyihin koulutusohjelmiin. Totta kai minä tämän ymmärrän. Työnantajan näkökulmasta he haluavat kaiken aina halvalla, mutta en nyt ole kuullut tästä työmarkkinaosapuolten vastustusta. No, ammattiliit- entisenä ammattiliittolaisena tätä hieman ihmentelen. Ja tässä nyt saadaan mukaan ainoastaan ne, jotka ehkä muutenkin pääsivät koulutukseen, eikä sitten ehkä sosiaaliluokkien alemmista luokista. No ehkä en oikein itsekään pidä tästä käsitteestä, mutta näin minä ainakin olen ymmärtänyt. No sitten kolmas kysymys. Saksassa meillä on pitkät perinteet, eh, jotka liittyvät siihen, että pitäisi huolehtia siitä, että nuoret saadaan kaduilta ja pois työttömyystilastoista. Mitään muuta hyvää tässä sitten ei olekaan. Toivon, että jos tässä nyt ei tarjota mahdollisuutta kaikille, niin tässä varmasti nyt sitten kuljetaan samaa tieltä, nimittäin tässä vain yritetään parannella tilastoja, eikä tarjota mitään todellista koulutusta, eikä mitään todellista uutta innovaatiota vaan tässä on ikään kuin vain tehty kosmeettisia korjauksia. Ja haluaisin nyt asiantuntijoilta kuulla tästä vielä hieman lisää. E, Danuta e, pani przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä olen tämän valiokunnan ainoa jäsen, joka epäilee aika paljon tätä nuorisotakuuohjelmaa, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt. Olen kuunnellut nuoria, ja olen sitä mieltä, että meidän tekisi puhua nuorten mahdollisuuksista. Erasmus olisi hyvä esimerkki siitä. Keskustelen usein nuorten kanssa ja kysyn heiltä, mitä he ovat mieltä nuorisotakuuohjelmasta myös Erasmuksen kontekstissa. He usein sanovat, että ne miljardit eurot, jotka menevät nuorisotakuuseen, ehkä pitäisi käyttää Erasmukseen koska se on yksi suurimmista EUn menestystarinoista. Se on ohjelma, joka antaa nuorille mahdollisuuksia saada enemmän kokemuksia. Thomas Maino, mainitsi niin sanotut pseudo-koulutukset ja sellaiset. Eli ei sellaista haluta, vaan todellisia ohjelmia, joiden avulla voidaan saada uutta kokemusta kun katsotaan tätä Suomen esimerkkiä, ruohonjuuritason esimerkkiä, ne eivät aina pääty hyvin. Ja kysymykseni onkin, mikä, mitä teidän kokemuksenne mukaan meidän pitäisi tehdä? Mitä, mihin pitäisi keskittyä, kun toteutamme nuorisotakuohjelmaa, jotta voimme välttää virheitä, jotta voimme välttää sellaisia tilanteita, joissa ohjelman toteuttaminen vain siirtää ongelmia, ei ratkaise niitä? Kiitoksia. Pari kysymystä ja sitten annan puheenvuoron vielä teille. Ensimmäinen kysymys. Se liittyy tähän maahan ja maasta muuttoon. Vapaa liikkuvuushan on Rooman sopimuksen ytimessä. Kukaan ei voi kyseenalaista tätä periaatetta Rooman sopimuksen hengessä. Va- kyse on kuitenkin vapaaehtoisesta vapaasta liikkuvuudesta. Tätä nykyään aika monet joutuvat tilanteeseen, jossa joutuvat muuttamaan. Puhutaan aivovuodosta. Muun muassa Espanjassa on syntynyt varsinainen kansanliike, joka on puuttunut tähän asiaan Ranskassa. 70-luvulla meillä oli myös slogan, jossa puhut, joka kuului Vivre et eli en minä halua vastustaa liikkuvuutta eh, Kyllähän sitä pitää liikkua, mutta täytyy tehdä ero sellaisen liikkuvuuden välillä, joka on vapaaehtoista, itse valittua, ja toisaalta sellaisen, johon on pakko ryhtyä. Ei voida pakottaa ihmisiä tietynlaiseen elämäntapaan. Niin, kun ajatellaan ää, aloitetta, joka Berliinissä hyväksyttiin 3. heinäkuuta, niin siihen liittyy sellainen malli, jossa ottaen huomioon siis tämä demografinen paine ja myös talouden polarisoinnin tendenssi, niin tarvitaan siis sellainen malli, jonka myötä nuoret tutkinnon omaavat nuoret voisivat mennä sellaiseen maahan, jossa väestö ikääntyy, mutta tähän liittyy tietysti se riski, että samalla <coughs> ää, äh, sellaiset maat, jotka ovat Euroopan äärilaidoilla, ää, äh, menettävät näitä nuoria. Niillä ei ole mahdollisuus tällaisiin aloitteisiin. Eli tässä on kyse sosiaalisista taloussuhteista ja jopa sivilisaatiostakin. Tämä saattaa olla äh, myös haitaksi EUn sosiaaliselle mallille – ja jos me emme ota tätä vakavasti, niin me otamme kyllä vakavan riskin. Ja kun nyt nopeasti silmäilen tätä asiakirjaanne, niin, niin kyllä minä kuulin, mitä te sanoitte siitä, että tarvitaan enemmän sellaisia toimia, jotka liittyvät nimenomaan nuorisotyöllisyyteen, täytyy saada myös vakautettua tai tasapainotettua makrotaloudellista epätasapainoa, etc. Mutta tässä on kyse muustakin, koska kasvu sinänsä ei vielä mahdollista tämän polarisaation korjaamista, vastakkainasettelun korjaamista, eikä myöskään ratkaise nuorten maahanmuutto-ongelmaa, jotka lähtevät maastaan, olivatpa lahjakkaita tai ei, koska tässä on kyse kahdesta nuorten kategoriasta. Ja sitten toinen huomioni. Niin tai oikeastaan kysymys, se liittyy sosiaalidialogiin ja siihen liittyviin haasteisiin. Tehän sanoitte, että neuvottelunne ovat olleet hyvät. Te osoitatte, että te olette osoittaneet, että kun sopimuksista neuvotellaan, niin toiset haluavat, että tätä kokemusta sovellettaisiin muillakin alueilla, kun se on hyvää käytäntöä. Mutta Yksi kultainen sääntö olisi saada tietää, että millais, miten tämä, tämä sosiaalidialogin laatu voitaisiin, miten sitä, tällaista laadukasta sosiaalidialogia voitaisiin laajentaa. On maita, joissa menee aika hyvin, on sellaisia maita, joissa dia, sosiaalinen dialogi sujuu hyvin. Ja ne ongelmat, joissa ongelmia on, ne maat, joissa ongelmia on enemmän, niin sosiaalinen dialogi on huonoa, eikä troikka siihen pysty vaikuttamaan, voi parantaa asiaa. Tämä kysymys ehkä tulee vähän myöhässä, mutta tämä on minulle sellainen asia, jonka, jota täytyy pohtia enemmän, tehdä työtä, jonka osalta täytyy tehdä enemmän työtä kuin tähän saakka on tehty. Paljon puhutaan siitä, minkälaisia insentiivejä aloitteita on ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta loppujen lopuksi ei ongelma tällä ratkea, koska kyse on vanhoista käytänteistä AY-historiaan ja työnantajien historiaan vanhoista käytänteistä. Jos otetaan kaikki EU-ohjelmat, nuorisotakuu, sosiaalirahasto, globalisaation sopeutumisrahasto, kaikkialla kaikki toimii hyvin, jos on sosiaalidialogia – Miten teidän mielestänne Euroopassa voitaisiin toimia niin, että tätä hyvää sosiaalidialogia saataisiin kaikissa maissa? Kyllä minä tiedän, että pääkaupungissa täytyy oppia hyvistä käytänteistä, mutta kyse on myös sisällöstä ja metodista. Nyt ei kukaan muu halua ehkä käyttää puheenvuoroa, joten annan teille puheenvuoron käänteisessä järjestyksessä. Sehän meillä on käytäntönä ollut. Annan puheenvuoron Perssonille. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos oikein paljon kaikille mepeille kommenteista. On paljon asioita, joihin voi palata. Haluaisin mainita muutaman niistä. Ensinnäkin tämä muuttoliikeasia ja aivovuoto. Olen oikein tyytyväinen, että tämä asia on tullut esille. Meidän mielestämme tätä on korostettava. Liikkuutta, työvoiman liikkuutta ei voida pitää ihmeelääkkeen, joka kaikki ongelmat ratkaisee. Te mainitsitte myös aivovuoto-ongelman ja jos ajatellaan julkisen sektorin työntekijöitä, esimerkiksi eh, Baltian maiden terveydenhuollon työntekijät, jos heitä ajatellaan, niin siellä on suuri ongelma, koska siellä nuoret ja vanhemmatkin työntekijät poistuvat maasta ja tämä sitten vaikeuttaa tämän julkisen palvelun tarjoamista tällä alalla. Tämä on todella avainkysymys meille. Haluaisin vielä toista, mitä sanoin. Työvoiman liikkuvuus on nykytilanteessa jossa nuorisotyöttömyyttä on 50-60 prosenttia, niin on ihan normaalia, että nuoret tai vanhemmatkin pyrkivät etsimään eh, mahdollisuuksia muualta, mutta täällä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia ja julkisten palvelujen alalla me todella voimme eh, tuntea tämän kielteisen vaikutuksen. Ja sitä on siis korostettava, mitä tulee sitten nuorisotyöttömyyden tarvitsemien varoihin, jos katsoo meidän toimintapuitteitamme, niin viitataan paljon investointeihin, koulutukseen, investointiin, tuottaviin investointeihin. Kaikki tämä on hyvin tärkeää, jos haluamme muuttaa tilannetta. Jos ajatellaan nyt julkisen alan työnantajia, niin olemme huolestuneita, sillä julkisten palvelujen leikkaaminen ei voi olla tapa päästä tästä ongelmasta, vaikka moni jäsenemme joutuu selvästi kärsimään niistä säästötoimista, joihin on ryhdytty eri jäsenvaltioissa. Ja mitä tulee sitten työmarkkinavuoropuhelun laatuun, ymmärrän oikein hyvin tämän kysymyksenne. Ja siihen on ehkä vaikea vastata minun kannaltani mutta tämä on todella keskeinen seikka. Moni teistä korosti sitä, että on tärkeää, että työmarkkinavuoropuhelu toimii hyvin niissä maissa, joissa on pystytty suht hyvin eh, luovimaan tässä taloudessa kriisitilanteessa. Ja kun taas ajattelen omaa näkökulmaani, eli julkisen alan työnantaja, niin monissa maissa julkisella alalla, kun puhutaan työmarkkinavuoropuhelusta, niin on ollut suuria haasteita edessä, ja ajatellaan esimerkiksi teollisuuden raporttia, jonka komissio julkaisi joku aika sitten, niin siellähän otettiin selvästi esille ne suuret erot, jotka ovat kriisin torjunnan ja sen kielteisten vaikutusten välillä. Ja on selvää, että silloin kun toimista ei ole vain ylhäältä päätetty, vaan on otettu sosiaaliset osapuolet, työmarkkinaosapuolet mukaan, niin tästä on ollut hyötyä. Tämä on siis keskeistä. Ja sitten vielä eräs seikka, eli se, että tehdään työtä yhdessä. Tämä on asia, joka mainitaan toimintapuitteissa ja sitä haluamme korostaa me työmarkkinaosapuolina ja myös kansalliset jäsenemme teemme paljon nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, mutta emme ole yksin. Tässä tarvitaan kaikki toimijat yhteen yhteistyöhön ja siksi on hyvä, että näin selvästi korostetaan tätä erityistä aspektissa monen te, monessa puheenvuorossa, jotka käytetään käsin. Thank you, Madam Chair. Bings. Kiitos puheenjohtaja. Olen nyt toinen puhuja voin valita, mihin vastaan herra Serkas Selle se, miten me seuraamme toimintaamme, totta kai se on mukana tässä sopimuksessa. Meillä on vuosittainen raportointijärjestelmä. Ja meillähän on aivan tietyn tyyppisiä seminaareja, jossa työmarkkinaosapuolet voivat syvemmin keskustella toimeenpanosta ja aloittaa myös keskustelun kansallisten työmarkkinaosapuolten välillä. Ja sitten kolmen vuoden raportin jälkeen tulee sitten suurempi arviointiraportti, eli me emme jätä jäseniämme yksin tässä. No sitten, miten parhaiten käyttää nuorisotakuuta ja sitten tämä riski, joka otettiin esille – Totta kai meidän täytyy keskittyä nuoriin ihmisiin, joilla on pahimpia ongelmia, eli nuoret, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä. Kyllä ymmärrän, että me eh, luomme toiveita ja haaveita ja myös sitten eh, nämä kaikki haaveet eivät toteudu. Eli me tarvitsemme pitkän aikavälin kehitystä ja meidän pitkän aikavälin suosituksemme viranomaisille pitäisi ottaa huomioon, kun tehdään kansallisia toimintaohjelmia, joissa käytetään nuorisotakuuta. Ja meidän täytyy ottaa kansalliset työmarkkinaosapuolet mukaan, muuten me emme voi taata, että nuorisotaku tulee toimimaan – Muuten tässä saattaa käydä aivan päinvastoin ja saattaa syntyä pettymyksiä. Ne ovat sitten vain lyhyen aikavälin ratkaisuja ja ne eivät ole tavoitteena nuorisotakuussa. Sitten puhuttiin siitä, miten parhaalla mahdollisella tavalla käytettäisiin nuorisotakuuta. Täällä mainittiin Erasmus-ohjelma. Me tuemme Erasmus Plus hanketta ja sitä, että tuetaan nuorten liikkuvuutta. Mutta totta kai tässä on kolikon kaksi puolta. Me tuemme liikkuvuutta ja kokemuksen keräämiseksi, mutta myös nuorten työntekijöiden mutta meidän ei pitäisi suhtautua niin kielteisesti aivovuotoon. Totta kai se on todellisuutta, mutta kun taloustilanne paranee myös etelässä, niin kuin esimerkiksi Espanjassa, niin silloin ihmiset tulevat takaisin. Ei se tarkoita, että he sitten eivät koskaan enää palaisi, jos he lähtevät johonkin. Me emme ole näin pessimistisiä. Paremmat makrotaloudelliset olosuhteet ja työpaikkojen luominen johtavat siihen, että voimme sitten taas ähm, saada nämä nuoret takaisin. Olemme ehkä optimistisempia kuin te. Niin sitten sitten mitä tähän sosiaalisen vuoropuhelun laatuun tulee, niin kollegat voivat ehkä vastata tähän. Me teemme tässä yhteistyötä. Thank you. So now you have the difficult time. Kiitos. Nyt teillä on tämä vaikea tehtävä olla viimeinen. Niin, vaikea, mutta ei mahdoton. Mitä tulee seurantatyöhön, niin on totta, että on olemassa CSN sisäisiä raportteja, mutta myös työntekijöiden, työnantajien raportteja, jotka ovat jo selvästi osoittaneet ja myös ammattiliittojen kannalta, että työmarkkina vuoropuhelu on vähentynyt Euroopan tasolla sekä sisällöllisesti että täytäntöönpanon osalta, jos katsot 2012-2014 työohjelmaamme, niin tämä on yksi asia, jota päätimme työstä Kaikkea voi tehdä samaan aikaan. Askel, askel, askeleelta ensin nuoret. Meillä on taloushallinto, mutta on selvää, että me sanomme, että tämä olisi ensimmäinen vaihe. Minä ymmärrän, mitä Lian sanoi. Eli tähän asti, jos ajatellaan neljättä raporttia, tämän loppuraporttia, niin tässä poistui mielestä kokonaan nämä puitteet, emmekä enää huomioineet niitä. Ja tämä on vaarallista, sillä ammattiliittojen taholta on sanottu, että emme me saa rakentaa kolmen nopeuden Eurooppaa, sellaista, jossa meidän sopimuksemme pannaan täytäntöön ja transponoidaan ja sitten sellaisia alueita, joissa tätä ei tapahdu ollenkaan tai vain osittaisesti. On sellaisia maita, joissa yhtään mitään ei tehdä. Tämä ei kyllä sovi. Ja siksi me olemme tässä uudelleen puhuneet tätä, tästä seurantatyöstä ja olemme sanoneet, että niissä maissa, joissa sitten olisi vielä ongelmia, niin sitten vielä palataan asiaan. Minä tämän jo mainitsin, mutta tämä on vain ensimmäinen askel, mutta te ollaan tietoisia tästä ongelmasta. Sitten kapasiteetin rakentaminen, puheenjohtaja, olette aivan oikeasti. Ja sitten taloushallinto, josta neuvoteltiin, on hyvä korostaa työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta esimerkiksi. Minusta ei voi olla mitään tällaisia troikan tyyppisiä mustaa pukuisia miehiä, jotka tulevat sitten purkamaan jollain tekosyyllä meidän sosiaalimallimme ja eurooppalaisen työmarkkinan vuoropuhelun. Nyt on oltava johdonmukaisia 2012 työllisten suhteiden raportista käy selvästi ilmi se, että kriisissä pärjäävät parhaiten ne maat, joissa on hyvä työmarkkina e, vuoropuhelu ja meillä on tästä tietoisia, siksi meillä on tämä kapasiteetin rakentamisohjelma ja työmarkkinaosapuolten pyyntöjen pohjalta tai silloin kun meistä tuntuu, että on olemassa tiettyä kitkaa, niin sitten me menemme paikan päälle ja pyrimme siellä sitten e, saarnaamaan oikean suuntaisesti. Ja joskus tässä, tästä on hyviä seurauksia, sillä kun nähdään, että monessa eri maassa, ei omassa maassa, mutta jossain muualla asioista puhutaan, niin tämä joskus vähän panee öljyä rattaisiin ja asiat lähtevät liikkeelle. Sitten aivovuoto on sellainen asia, josta ammattiliittojen toimesta on paljon puhuttu. Tätä on kerta toisensa jälkeen korostettu. Voi vaikuttaa siltä, että Tämä on ikään kuin työtä. Pitää siis olla varovaisia, kun mietitään näitä käsitteitä, mutta on totta, täällä on mainittu erään Baltian maan ongelman. No siellä oli suuria ongelmia ja sitten tehtiin kovasti leikkauksia julkisiin palveluihin ja tämä vaikutti terveyteen. Siellä on kuolleisuus noussut korkeammalle kuin missään muussa Euroopan maassa. 43, 42 prosenttia lapsista asuu köyhyysrahan alapuolella, eli Troikan kannalta tämä on ihan hyvä. Siellä on alennettu budjettivajetta, mutta entä sitten, minkälaisia seurauksia tästä on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jos ajattelen keskustelua niin tämän maan pääministerin kanssa, niin on selvää, että pitäisi ehkä ajatella sitten eh, myöhempää politiikkaa paluupolitiikkaa näissä maissa ja mitä sitten tulee ammattiliittoihin. On totta, että täällä on puhuttu nuorista. Meidän delegaatiomme oli nuorisodelegaatio erityisesti. Siellä korostettiin kovasti oppimisen laatua. Tämä löytyy tästä liitosta, joka saatiin aikaiseksi. Siellä korostetaan laatua, laadukkaita tarjouksia, kun puhutaan nuorisotakuusta. Tämä oli mielestämme erittäin tärkeää. Meillä jatkossakin taistella sen puolesta, että saataisiin aikaiseksi Euroopan kattava peruskirja, joka koskee harjoittelun laatua. Ei harjoittelu voi mikään blankkosekki yritykselle tehdä ihan mitä tahansa. Pitää olla tietynlaiset ehdot. Kyseessä ei ole se, että vain pitää antaa jotain tekemistä nuorille kuudeksi kuukaudeksi piste mutta tältä osin kansallisten työmarkkinaosapuolten on jatkettava näitä keskusteluja, jotka aloitettiin Euroopan tasolla. Kyllä. Sur, le, un, un... Niin, olen kuullut huhuista, joka liittyisi harjoittelijoihin, mutta työmarkkinaosapuolina haluatteko te puuttua tähän asiaan? Clairement, que... Me sanoimme selvästi, että kyllä, tämä sopii meille ja me toivomme sellaista, mutta koska tämä on nyt spesifi asia, niin sanomme, että tämä on sitten erityisneuvottelujen kohde. Niin, minä olen kuullut sellaisia huhuja, että työmarkkinaosapuolilla olisi vaikeuksia viedä neuvotteluita eteenpäin. Nämä huhut siis eivät ole, ovat siis perusteettomia. Madam Chair. Uh, I mean... Nyt varmasti minun puu, vuoroni puhua. Te sanotte, että se on ongelmasta. Minusta tässä ei ole ongelmia. Minä puhun tästä harjo, harjoittelijoiden tilanteesta. Mehän menimme neuvottelupöydän ääreen ja keskustelimme nuorisotyöttömyydestä ja työllisyydestä ja samaan aikaisesti ajattelimme, että voisi olla hyvä keskustella myös harjoittelemisesta, oppisopimussopimuksista ja meidän mielestämme oli ihan, me olimme sitä mieltä, että juuri tämän toimintasuunnitelman puitteissa oli hyvä puhua myös harjoittelusta EAYn kanssa. Meillä oli ehkä erimielisyyksiä, mutta keskusteluiden tulokset olivat sellaiset, että olisi hyvä, jos me voisimme yhdessä puuttua asiaan siinä vaiheessa, kun Euroopan komissio olisi ehdotuksensa tehnyt. Eli ei ennen kuin komissio tekee ehdotuksia. Komissio kyllä on meitä kuullut ja me olemme kukin erikseen vastanneet, koska meillä on myös erimielisyyksiä tai siis näkemyseroja, mutta ehkä palaamme tähän asiaan myöhemmin uudestaan lainsäädäntömenettelyn jossain vaiheessa. Kiitän äh, kommenteista. Haluaisin korostaa erästä asiaa, jonka Kostello onkin täällä äh, jo maininnut. On ihan totta, että meidän täytyy tai sanon näin, ähm, äh, keskustelut Euroopan tasolla ovat haastavia juuri sen vuoksi, että täytyy tehdä ero ja ymmärtää, missä vaiheessa täytyy toimia Euroopan tasolla, missä, missä kohtaa pitää täytyy toimia jäsenvaltioiden tasolla. Silveskejä sanoi, että hän epäilee hiukan sitä, millä tavalla nuorisotaku äh, toimii. No, tässä on tietynlaista äh, terminologista Äh, hämmennystä, koska toisaalta puhutaan Euroopan tason nuorisoaloitteesta, jota rahoitetaan EU-budjetista sovitulla rahasummalla, ja nyt siihen yhdistetään uusia resursseja Euroopan investointipankin äh, myötä. Euroopan näkökulmasta voidaan sanoa, että aika urheita päätöksiä on tehty äh, tässä ajan oloon. Nyt ollaan jo lähellä 14 miljardia, jos EIBnkin keossa lisä, lisä, lasketaan tähän summaan. Myös Euroopan parlamentti on esittänyt erittäin tärkeää roolia. Kaikki, jotain täytyy tehdä. Nuorisotakuu, nuorisotakuussahan on kyse neuvoston suosituksesta, joka EPSCO-neuvostossa hyväksyttiin – ja tässä yhteydessä jäsenvaltioita pyydetään ryhtymään toimiin, jotka voivat olla erilaisia. Niitä voidaan määrittää eri tavalla. Kyse voi olla työkokemuksesta, koulutuksesta, oppisopimuskoulutuksesta, aktiivisista työmarkkinaohjelmista, joista on aloitteista työnantajille, rekrytoida nuoria ihmisiä. Kyse voi olla erilaisista asioista, eri toimista. Ja suositu, Tarkistuksissa siis kyllä annetaan jonkinlaista osviittaa siitä, millaisista toimista voi olla kyse. Kansallisen tason nuorisotakuu. Öö, no siitä sanottakoon sen verran, että Eurooppa on monimuotoinen. Ja siksi nuorisotakuu Saksassa, jossa nuorisotyöttömyys on alle 8 prosenttia, ei ole sama kuin Espanjassa, jossa on korkea nuorisotyöttömyys se on systeeminen riski koko yhteiskunnan rakenteelle ja taloudelle. Ja me yrit, ei pidä tarjota samoja ratkaisuja e-, erilaisiin ongelmiin. Kansallisesta keskustelusta käy ilmi se, että maiden ja työmarkkinaosapuolten täytyy yhdessä tehdä yhteistyötä työmark- siis nuorisotakuun toteuttamiseksi. Toinen hyvä esimerkki liittyy tähän liikkuvuuteen ja aivovuotoon. Business Europe suosii kyllä liikkuvuutta kaiken kaikkiaan. On erittäin tärkeää, että liikkuvuus työmarkkinoilla on korkeaa. Itse asiassa vain 3 prosenttia, alle 3 prosenttia eurooppalaisista ovat liikkuvaista sorttia ja olisi hyvä, jos olisi hyvä työmarkkinoille ja kaikille, jos ihmiset voisivat ää, äh, tietää tästä asiasta enemmän. Se voisi, ää, äh, ja lö, voisivat löytää työpaikkoja muualta. Mitä tulee tällaiseen pakkoliikkuvuuteen, niin ei nyt pidä sanoa, että pakkoliikkuvuus olisi EU-lakien seurausta. Ihmiset, jotka muuttavat maasta toiseen, muuttavat siksi, koska omassa maassa ei ole työpaikkoja. Tämä ole EU-lainsäädännön syytä. Eikä tämä ole mikään pysyvä prosessi. Täytyisi ja tämä on tilapäinen prosessi ja täytyy miettiä, että mitä hyötyä tästä kaikesta liikkuvuudesta ja muusta on ihmisille. Liikkuvuudesta on hyötyä muun muassa kielen oppimisen kannalta ja myös kulttuurisestikin. Mitä tulee aivovuotokysymykseen, niin kyllä lähtömaissakin olisi kiinnitettävä huomiota työmarkkina kysymyksiin. Tulisi käydä keskustelua siitä, miten voitaisiin lieventää tai parantaa tilannetta niin, että nuoret ihmiset eivät niin hanakasti lähtisi kotipuolesta pois. Tähän ongelmaan kuitenkin löytyvät ratkaisut kansallisesti. Vielä sosiaalivuoropuhelusta sen verran, että ensinnäkin se, että hedelmällistä, hedelmällinen su, sosiaalinen vuoropuhelu on asia, jota pitää rakentaa pikkuhiljaa. Se liittyy luottamukseen. Se edellyttää luottamusta. Tietysti myös institutionaaliset puitteet esittävät rooliaan. Eri maiden välillä on eroja Euroopassakin. Joissain maissa sosiaalidialogi on autonomista. Se on hieno asia. Muun muassa Skandinavian maissa on menestytty sosiaalisessa dialogissa juuri sen vuoksi, että valtiot ymmärtävät ja hallitukset ymmärtävät sen, sama kuin parlamentitkin, että työmarkkinaosapuolella on todellakin kompetenssia työmarkkina-asioissa ja heillä on myös vastuuta löytää ratkaisuja ongelmiin. Monissa muissa kulttuureissa, joissa on, jossa julkisilla viranomaisilla on vahvempi rooli, tilanne ei välttämättä ole sama. Toinen asia, ja tämä liittyy tähän globaaliin tilanteeseemme, myös Eurooppamme tilanteeseen ja kansallisiin tilanteisiin, siellä, missä sosiaalidialogi toimii, se toimii siellä, missä työmarkkinaosapuolet pystyvät sopeutumaan muutoksiin. Se tarkoittaa sitä, että voimme keskustella kaikista olemassa olevista järjestelmistä, siitä miten ne toimivat, niiden järjestelmän kustannuksesta, kil, yritysten kilpailukyvystä ja myös työntekijöiden taidoista. Eli muutokseen sopeutuminen on vastaus. Kiitos. Merci beaucoup. Merci euh, à vous quatre d'être venus. Euh. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille, että tulitte paikalle näin lyhyellä varoitusajolla, mutta oli kuitenkin tärkeää, että täällä valikunnassa pystyttiin suoraan puhumaan työnne tuloksista. Ymmärrämme, että jatkon osalta ja muiden aiheiden osalta on odotettava vielä vähän, että päästään eteenpäin tässä, mutta minun on kuitenkin testittävä sellainen loppukommentti, että minusta on hyvä, että työmarkkinaosapuolet ovat itsenäisiä, mutta kun katsotaan, mihin tämä on johtanut työaikadirektiivin osalta, niin kyllä on tärkeää, että työmarkkinaosapuolten Mm, itsenäisyyteen liittyisi munkinlaisia toimintatapoja silloin, kun tämä on tarpeen, mutta tästä voidaan puhua jossain muussa vaiheessa. Ja nyt haluaisin toivottaa teille oikein hyvää kesälomaa. Tämä on valiokunnan viimeinen kokous. Tapaamme taas viides päivä syyskuuta. Kiitos.